So if you... I introduce. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre... Hyvät kollegat, pyydän istuutumaan. Pour que nous puissions... Jotta voimme aloittaa istunnon työryhmässämme aiheena Euroopan strategisten investointien rahasto, ESI-rahasto ensimmäinen osuus, sitä johtaa Roberto Gualtieri EK valiokunnan puheenjohtajana ja minä itse pidän pienen johdannon ja sen jälkeen tulen käsittelemään tätä loppupuolta kokouksessa. Nyt ollaan pian hyväksymässä asetus, joka pidentää ja laajentaa esirahastojen vaikutusalaa tämän päätöksen puheenjohtaja Juncker teki. Hän pyrki näin vähentämään investointivajetta, josta EU on kärsinyt yli kymmenen vuotta. Miten voitaisiin auttaa sijoittajia, ovat sitten julkisia tai yksityisiä, jotta saadaan tarvittavat varat käyttöön ja liikkeelle ja voidaan vahvistaa investointeja Euroopassa. Nyt kun on tätä välinettä laajentamassa, niin sitä ennen täytyy arvioida tähän, mennen, tähän mennessä saavutettua sitten Onko Euroopan investointipankki täyttänyt tehtävänsä toivottavalla tehokkuudella, kurinalaisuudella ja kun ajatellaan talouden aloja, ovatko ne saaneet sopivia vastauksia, reaktioita, entä sitten alueet kokonaisuudessaan EU-ssa, ovatko ne hyötyneet lainoista tai osallistumista suoraan tai epäsuoraan esirakenteeseen rahastojen yhteydessä. Siitä tänään on kyse. Yhdessä mietitään asioita ja mukana on myös kutsuttuja asiantuntijoita. Ja sitten pohdimme, mitä ja nämä johtopäätökset, joita tästä tilaisuudesta voidaan saada, ovat meille arvokasta tietoa tulevina viikoina, kun käsittelemme asetusluonnosta, jonka kautta pystytään laajentamaan esirahastoja. rahastoja Ja ehkä tätä mallia voitaisiin käyttää muillakin alueilla, ajattelen vaikkapa kestävää kehitystä naapurustomaissa tai Afrikassa. Tämän johdannon jälkeen Roberto Guattieri saa puheenvuoron. Hän jatkaa puheenjohtajana kello 17.30 saakka. Kiitoksia Jean, kiitoksia kaikille teille siitä, että osallistutte tähän seminaariin. Tämä kokous lähetetään suoratoistona verkossa, eli jos ette löydä täältä istumapaikkaa, voitte myös katsoa kokousta salin ulkopuolelta, mutta olette tietenkin tervetulleita, jos mieluummin seisotte täällä salissa. Tämä parlamentti on aivan alusta asti ottanut hyvin vakavasti ja kiinnittänyt hyvin paljon huomiota ja antanut hyvin paljon aikaa tähän investointisuunnitelmaan. Se on erittäin tärkeä äh, aloite, jonka avulla puututaan suureen unionimme ongelmaan, nimittäin suureen investointiaukkoon. Me teimme hyvää työtä ESIR yhden parissa ja nyt on meidän äh, äh, tehtävämme arvioida tätä ja ensi viikolla esittelemme ensimmäisen täytäntöönpano mietintömme ja nyt olemme yhteislainsäätäjän niin kutsutussa ESIR kahdessa, joka ei ole pelkästään ESIRin jatkoa ja tervetullutta korotusta, vaan myös mahdollisuus tehdä ohjelmasta vielä parempi. Ohjelma toimii hyvin, mutta se voisi toimia vielä paremmin ja yksi osa tätä seminaaria on myös erittäin tärkeä, jos halutaan, että tämä ohjelma puuttuu markkinoiden epäonnistumiseen, eli luodaan linkki, sekoitetaan tai yhdistetään tai pannaan täytäntöön mm, laajemman Euroopan investointistrategian puitteissa esirtakuun tukemia investointeja ja muiden investointirahastojen tukia. Tämä liittyy tietenkin rahastoihin ja myöskin tämä kyky mobilisoida lisäinvestointeja. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja olen vakuuttunut siitä, että te varmasti annatte tärkeän panoksen tähän meidän pohdintaamme. Ensin kuulemme yhteisesittelijöitämme. Meillä on sekä täytäntöönpano että lainsäädäntömietintöä varten esittelijä ja sitten meillä on vieraita puhumassa ja sen jälkeen toivottavasti eläinroisa keskustelu. Nyt annan heti puheenvuoron herra Udo Wulmanmille, joka on Ekonin esittelijä. Thanks very much. Kiitos oikein paljon Jean ja Roberta. Arvon vieraat, tervetuloa teille kaikille. Tietysti toivotan erityisesti asiantuntijat tervetulleeksi. Hienoa, että pääsitte paikalle. Hienoa, että vastasitte kutsumme. Haluaisin muistuttaa kaikkien mieleen, että meillä oli valtava enemmistö kautta puolilinjojen täällä parlamentissa, joka piti tärkeänä tämä investointirahastoa. Me puosimme tätä komission ajatusta, että sitä jatkettaisiin ja olen Jose Manuel Fernandesin yhteisesittelijän ja muiden rakentavassa hengessä tekevien varjoesittelijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että me haluaisimme nähdä lisää enemmän parempaa investointia, mutta Esirin hy- hyvinä ystävinä, hyvät ystävät, hän eivät välttämättä sanoa kaikkein kyllä, ja puolustavan pitää suhtautua kriittisesti myös mahdollisiin puutteisiin. Siinä mielessä tämän päivän tehtävänä on pohtia sitä, mitä on saatu aikaan, mitä voitaisiin parantaa juuri toisessa vaiheessa. Ensinnäkin sanoisin, että kyllä parlamentti teki työnsä, yhteislainsäätäjät tekivät oman työnsä. Esir ykkösen kautta saimme kunnollista täydentävyyttä ja hyviä rakenteita, kun jäsenvaltiot eivät ole valmiita suoraan investoimaan uuteen välineeseen. Me painotimme sitä, että on tärkeää tukea pk-yrityksiä ja odotimme kunnollista täytäntöönpanoa, koko tämän harjoituksen täytäntöönpanoa. Jos nopeasti katsottaisiin täytäntöönpanon osalta minun osaltani siis että kyllä, jos katsotaan määrällisiä niitä määriä, joita suunniteltiin, mutta ei tämä riitä, jos katsotaan kaiken kaikkiaan Eurooppaa, mutta jos ajatellaan sitä pientä osaa, joka on esirinkontolla, niin määrällisesti tämä onnistui. Mutta jos sitten katsotaan laatupuolta, on kyllä lisättävä muutama huomio. Täydentävyys. Toteutuuko se todella? Eikö nähty myös sellaisia hankkeita, joita olisi voitu rahoittaa toisin, jotka eivät ansaitse tai ehkä tarvitse ainakaan varoja Euroopan budjetista. Sitten tulostaulukko, sellainen otettiin käyttöön tiukaksi välineeksi, jolla voitaisiin edistää ennen kaikkea niitä hankkeita, joita todella pidimme tärkeinä, jotta Euroopan taloudesta tulisi kestävämpi jotta se orientoituisi paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Onko tulostaulukko nyt riittävästi käytössä? Me vähän epäilemme sitä. Ja sitten investointifoorumit. Sanoimme, että ei ainoastaan valtavat, vaan pienemmät keskisuuret hankeajatukset, aloitteet ansaitsisivat myös tukea, ansaitsisivat mahdollisuuden – Ainoastaan muutama tällainen investointifoorumi on luotu. Miksi? Ja miten tämä tilanne voitaisiin muuttaa? Sitten maantieteellinen monimuotoisuus. Se on tärkeä kysymys, jos katsotaan keskisen Euroopan, mutta Euroopan maiden etelä osaa myös. Onko riittävästi noudatettu meidän ajatustamme siitä, että tuetaan niitä, jotka eniten tarvitsevat apua. Avoimuus. Kyllä, haluaisimme tietää, mitä päätöksiä tehdään, mitä taustaa vasten, koska muuten meillä on edelleen vähän ongelmia tämän päätöksenteon hierarkian kanssa. Sama koskee hallintokysymyksiä esirin sisällä. Lopuksi myös tärkeänä meidän on ajateltava tukea alueelle. Se on tärkeää myös Jose Manuelille. Hän jatkuvasti puhuu investointineuvontakeskuksen puolesta ja erityisesti siitä, miten tärkeää on, että esirvälineiden näkyvyyttä ja hyväksyttävyyttä tukea voidaan lisätä. Nämä ovat muutamia parlamentin esittämiä kysymyksiä kahdessa vaiheessa arviointimietinnössä ja myöhemmin tietenkin myös, kun luodaan ESIR kakkoseen liittyvää lainsäädäntöä. Kiitos oikein paljon kiinnostuksestanne. Todella mielelläni haluan kuulla, mitä kollegat, mutta aivan erityisesti asiantuntijat haluavat lisätä tähän keskusteluun. Tervetuloa vielä uudestaan. Toivottavasti saamme mielenkiintoisen keskustelun aikaiseksi. Kiitoksia Udo. Sitten budjetin yhteisesittelijämme Jose Manuel Fernandes. President, falar. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tällä kertaa Portugalia. Haluaisin ensin kiittää asiantuntijoitamme tänne tulosta. Noin reilu puolitoista vuotta sitten aloimme miettiä, toimisiko tällainen rahasto. Mie- olemme miettineet onko tässä, syntyykö kernaisvaikutuksia, onko tämä realistista vai liioiteltua. Mietimme, koskeeko tämä kaikkia jäsenvaltioita, oliko rahaston suuruus kenties oikealla tolallaan. No nyt sitten näemme, että se on ylittänyt parhaatkin odotukset. Ainakin PK-yrityspuoli on onnistunut todella hyvin, paremmin kuin odotettiin. Ja investoinnit ovat olleet odotusten tasalla kaiken kaikkiaankin. Ja on saatu valtavasti varoja liikkeelle kautta 28 jäsenvaltion ja rahavirtaa erityisesti pk-yrityksiin. Meidän pitäisi jatkaa juuri tällä tiellä ja näilläkin asetuksilla ja tälläkin lainsäädännöllä voimme pitää kiinni tästä hankkeesta. Meidän pitää vain varmistaa, että lainsäädäntöä tulkitaan oikein. Voin toistaa, mitä Udo Bulman sanoi. En tiedä, voimmeko parantaa määritelmää täydentävyydestä, mutta sitä pitää kuitenkin oikein käyttää. Se on erittäin tärkeää. Tässä tarvitaan myös tällaista pientä aktiivisuutta meidän puolelta. Tämä ei tule koskaan korvaamaan kohesiopolitiikkaa, mutta kohesio on osa koko tätä ideaa, kun valikoidaan kyseisiä hankkeita. Meidän pitäisi tehdä kovasti työtä, jotta voisimme tukea enemmän pieniä projekteja kuin tähän mennessä olemme pystyneet tekemään kaikkia foorumeita ei ole tarpeeksi käytetty ja ainakaan rajat ylittävällä tavalla tarvittavassa määrin. Energiaunioni on erittäin tärkeä hanke, joka pitää pystyä toteuttamaan, joten minusta olisi hyvä ajatus, jos takuita voitaisiin käyttää maissa, eh, naapurimaista, jotka pystyisivät toteuttamaan, eh, tai siis jos pystyttäisiin parantamaan sisämarkkinoiden kautta. Ehkä voimme selventää tiettyjä aspekteja alkuperäisessä asetuksessa, mutta ehkä voitaisiin investoida vaikka maatalouteen tai sosiaaliseen sektoriin tai investoida enemmän kalatalouteen. Tällaisia ajatuksia voitaisiin ehkä ottaa huomioon, mutta kiinnittäisin ne yhteen seikkaan meidän täytyy myös liittää tämä rahasto yhteen kohesio- ja rakennerahastojen kanssa. 2016 13 miljardia euroa jäi käyttämättä kohesiopolitiikasta. Ne ovat tärkeitä työpaikoille, alueille, pk-yrityksille, työpaikoille, yliopistoille, tutkimukselle, kehitykselle, kaikille. Joten erityisesti mitä tulee näihin platformeihin, meidän pitää pystyä yhdistämään nämä varat rakennerahastoihin ja varmistaa täydentävyys rahastojen välillä. Näin voidaan saada liikkeelle vielä enemmän investointiakin ehkä. Me tarvitaan myös tarvittavaa panostusta, tietoa, dataa, jotta voimme parantaa sitä tapa, millä asetus toimii. Mitä tulee sitten pieniin projekteihin, ei ole mitään minimiarvoa, joka olisi laadittu. Euroopan, Euroopan investointipankki on itse sanonut, että se ei erityisemmin halua hankkeita, jotka ovat alle 50 000 euroa. 50 miljoonaa Se ei ole sama kuin 50 000 Lissabonissa vaikka. Joillakin köyhemmillä Saksan alueillakin se on myös hyvin eri asia, 50 miljoonaa euroa jossain Portugalin sisämaassa on todella eri asia. Y- sijoittajayhteisön pitää huolella miettiä, miten projekti tulee vaikuttamaan tietyssä paikassa ja miten se vaikuttaa kohesion kannalta tai työllisyyden kannalta. Investointien täytyy olla täysin avoimia, transparentteja. EIPn pitää perustella toimintansa ja myönteiset lausuntonsa tai päätöksensä. Sen pitää myös pystyä perustelemaan. Tietenkin korostaisin tätä investointineuvontakeskusta. Se on erittäin tärkeä väline, jonka kautta köyhemmät alueet pystyvät esittämään ehdotuksia, vaikkakaan niillä välttämättä ei ole tukivaroja neuvontakeskus pitää yhteydessä kansallisiin kehityspankkeihin, alueellisiin tahoihin, joilla on samantyyppisiä tavoitteita. Niiden pitää auttaa projektien rakentamisessa. Tämä on tilaisuus, jota ei pidä haaskata tai jättää käyttämättä. Jos ajatellaan asiaa sitten bruttokansantuotteen kannalta, investoinnit vaihtelevat suuresti määrällisesti mutta meidän pitää välttää minkäänlaista, ehdota minkäänlaista alueellista keskittymää. Kaikkien alueiden pitää saada käyttöönsä kyseisiä varoja. Juuri neuvo investointineuvontakeskuksen kautta. Sillä on todellakin äärimmäisen suuri merkitys ja toivon, että meillä kaikilla on tässä sama tavoite, nimittäin rahaston pitäisi lisätä alueellista kohesiota. Tietenkään se ei koskaan tule siis korvaamaan kohesiopolitiikkaa, niin kuin jo sanoinkin, mutta meidän pitää varmistaa täydentävyys sijoituksissa. Edelleen meiltä puuttuu investointeja Euroopassa, meidän pitää täyttää tämä tyhjiö ja reagoida markkinoiden toimimattomuus, toimimattomuuteen. Meidän pitää varmistaa, että vuoden 2020 jälkeen tämä edelleenkin toimii. Meidän pitää varmistaa, että oikealla tavalla tulkitsemme asetuksesta. Meidän pitää ymmärtää täsmällisesti uuden välineen henki ja merkitys. Kiitoksia very much agree on your... Kiitoksia kovasti. Olen samaa mieltä siitä, että painotitte tätä neuvontakeskusta. Minua ihmettelen, että joitakin ja investointijärjestelyjä, että joitakin asioita ei ole otettu huomioon. Eli että budjettivaikutus neutralisoi, budjettipanostus neutralisoitaisiin, budjettipanostus näihin investointijärjestelyihin, kasvu- ja vakaussopimuksessa. Tämä ei ole mitenkään vähäpäätöinen juttu. Nyt menen vieraihimme, puhujiimme, joita haluan kiittää siitä, että ovat täällä. Ensimmäinen puhuja on professori Carlos Secchi, hän on komission TEN-T-koordinaattori. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen hyvin iloinen, että voin olla täällä monestakin syystä. Tämä aihe on tärkeä, mutta myös se, että kaukaisessa menneisyydessä olin yhden parlamentin äh, talousvaliokunnan puheenjohtajia. Tämä muistuttaa minua menneisyydestä ja äh, pidän siitä. Tässä äh, esitys, jonka näette tuolla, on teillä käytössänne. Yritän mennä aika nopeasti sen läpi ja on keskittyä joihinkin tiettyihin asioihin ja uusiin piirteisiin. Ensin teillä on tässä esitys, joka osoittaa, miten ESIR on toiminut tähän mennessä. Nämä tiedot äh, ovat viime vuoden lopulta liikenteen alalla, koska minä äh, tehtäväni äh, seurauksena tnt koordinaattorina keskityn tähän alaan liikenne- ja infrastruktuuri, liikenneinfrastruktuuri. Ja te näette, vaikka liikenne onkin erittäin tärkeä ala Euroopan taloudessa ja vaikka se todella kaipaa investointeja, jotta voitaisiin erilaiset puutteet korjata, erityisesti rajat ylittävissä yhteyksissä, niin se kattaa 16 prosenttia rahoituksesta, joka on hyväksytty 3,6 miljardia ja 13 prosenttia käyttöön otetusta ESIR-investoinnista 12,6 miljardia. Eli tämä vipuvaikutus ei tässä ole kovinkaan suuri, ottaen huomioon ne hanketyypit, joista puhumme. Hankkeet liikenteen alalla ovat satamia, esimerkiksi sataman pääsyrahasto, lentokentät useissa maissa, nämä ovat tärkeitä, mutta tämä on ehkä se helpoin osa esirin käytössä. Haasteita löytyy muilta aloilta. Rautatieden liikkuva kalusto Italiassa, Puolassa ja yhdistyössä kuningaskunnassa, puhtaammat kaupunkiliikennehankkeet, vihreät laivaa liikennehankkeet ja liikenneinfrastruktuurin pääomarahastot. Meillä on erilaisia hankkeita, jotka esirissä eh, on hyväksytty, mutta MOVE-pääosastolle Esirin täytyy olla täydentävä verkkojen Eurooppa-välineellä. Ja tässä on seuraavalla kalvolla vähän tietoa, jossa verrataan sen, sitä, mitä esipuitteissa on tehty liikenteen alalla ja mitä verkkojen Eurooppa-välineen puitteissa on tehty. Esirissä on 29 rahoitettua hanketta, 12,5 miljardia arvoltaan. Mm, ne kattavat multimodaaliliikenteen, liikenteen, laivaliikenteen, tieliikenteen ja rautatieliikenteen sekä lentoliikenteen rautatie ei ole kovinkaan edustettuna tässä, äh, vaikka se onkin hyvin tärkeä. Verkkojen Eurooppa-väline on edistynyt hyvin nopeasti. Suurin osa käytössä olevista määrärahoista on jo jaettu tai niistä on päätetty. Tämä oli erittäin tärkeää, jotta pystytään nopeuttamaan hankkeita ja investointiprosesseja. 458 hanketta on hyväksytty, tämä vasta 45,1 miljardia ähm, määrärahoja. Eri liikennemuotoihin tämä jakautuu seuraavalla tavalla. Äh, hyvin suuri osuus menee rautateihin. Tämä äh, kompensoi sen vähäisyyden esirin kohdalla. Sitten meillä on sisävesiväylät, ne ovat alhaisella tasolla ihan tahallisesti, koska rahoitusta löytyy muualtakin. Äh, tieliikenteeseen vain 6 prosenttia, meriliikenteeseen 4 prosenttia, lentoliikenteeseen 4 prosenttia ja multimodaalisuuteen 3 prosenttia. Sitten meillä on tämä jaettu myös eri sektoreille ja hankkeittain jaettu. Tässä on erittäin mielenkiintoisia piirteitä. Tässä on ESIR vasemmalla puolella ja Verkkojen Euroopan väline vasemmalla puolella, oikealla puolella. ESIRissä on tukea liikkuvalle välineistölle ja sitten nämä investointijärjestelyt, ne mainittiin se on erittäin tärkeää, koska Meillä on tässä hankkeita, jotka eivät ole yhteen sopivia Euroopan investointipankin hallinnointikustannusten kanssa. Euroopan investointipankkihan täytäntöönpanoa toteuttaa, joten on tärkeää yhdistää näitä hankkeita. Tämä voidaan tehdä joko ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin jos meillä on tällainen ylhäältä alaspäin lähestymistapa, niin vihreä laivaliikenne järjestely on hyvin mielenkiintoinen. Siinä on varsin standardityyppisiä hankkeita, joissa voidaan voittaa tällaiset yksittäiset hallinnolliset kustannukset. Ja sitten meillä on tämä Espanjan Puerto de Estado Consortio ähm, satamien käytettävyys, jossa on yksi elin, joka äh, yrittää saada rahoitusta, joka sitten jaetaan äh, satamien käytettävyyteen eri äh, paikoissa. Joten tällainen yhdistäminen on tärkeä piirre, joka pitää pitää mielessä. Maantieteellistä tasapainoa voitaisiin varmaan parantaa vielä, erityisesti jos ajatellaan kohesiomaita, ja vipuvaikutus on suuri. Verkkojen Euroopan välineessä taas ollaan keskitytty väyliin, rajat ylittäviin hankkeisiin ja pullonkauloihin. Lisäksi on annettu hyvin paljon rahoitusta pieniin hankkeisiin, horisontaalisiin prioriteeteihin. Siellä on yritetty saada aikaan parempi maantieteellinen tasapaino, mutta vipuvaikutus on alhaisempi, koska tässä on kyse tuista, joita täydennetään toisenlaisella rahoituksella. Mutta se, mihin halusin kiinnittää huomioon, on tämä kolmas lähestymistapa, jota ehdotamme. Kun sanoin, että meidän mielestämme Esirin ja verkkojen Euroopan välinen välillä on paljon täydentävyyttä. Me ehdotamme ylimääräistä lähestymistapaa, eli me siis vaihtoehtoista on ylimääräistä, jota kutsumme sekoittamiseksi. Tässä äh, äh, mä on äh, Enean ja MOVE-pääosaston nettisivuilla tällainen hankehakemus, joka julkaistaan tänään. Tässä on tarkoitus yhdistää nämä kaksi rahoitusta tätä varten on yksi miljardi käytössä. Tässä yhdistetään verkkojen Eurooppa määrärahoja yksityisillä määrärahoilla, täydennetään niitä yksityisillä määrärahoilla tai kansallisten kehityspankkien määrärahoilla tai sitten Euroopan investointipankilta tai Esiriltä. Eli voidaan siis yhdistää eri rahoitusmuotoja, jotta saadaan aikaan tällainen rahoituspaketti, joka on hyväksyttävä ennen kuin hanke voi sitten kulkea läpi tämän hankemenettelyn. Esiriä pitäisi käyttää niin usein kuin mahdollista, jotta voitaisiin maksimoida yksityisen sektorin osallistuminen. Kaikki yksityiskohdat on julkaistu tänään. Määräaika on heinäkuun 14. ja marraskuun 30. päivä. Ja päättääkseni puheenvuoroni puheenjohtaja, pidämme tätä erittäin tärkeänä kokeena, ikään kuin laboratoriona. Tämä on aivan uudenlainen ähm, lähestymistapa. Sen on tarkoitus täydentää esiriä ja verkkojen Eurooppa-välinettä ja me toivomme, että äh, saamme äh, tämän kautta riittävästi äh, kokemusta, jotta voimme ottaa sen uudelleen käyttöön seuraavissa rahoituspuitteissa. Kiitoksia oikein paljon. Pyytäisin, että kaikki puhujat äh, pitäytyisivät 10 minuutin puheajassa. Nyt annan puheenvuoron herra Jose Fernando Figueiredolle, joka on Institution Financeira de Desenvolvimentun äh, puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, arvon jäsenet. Kiitos kutsusta. Ensinnäkin minulla on ihan lyhyt alustus jotta saisitte vähän ajatusta siihen, mihin me keskitymme. Lähinnä tähän pk-yritysikkunaan esirissä. Ja katsotaan, miten me suhtaudumme, suhtaudumme tai minä itse ajatellen kehityspankkeja ja muita, jotka ovat rahoittaneet pk-yrityshankkeita ainoastaan Euroopassa, vaan muualla maailmassa myös. ne pari kolme kalvokuvaa syistä, miksi tällainen kehitys rakennelma luotiin. Kuten muuallakin Euroopassa, meillä on pk-yrityksiin tukeutuva talous 99 prosenttisesti, kuten kaikkialla maailmassa. Yritykset ovat pk-yrityksiä. Yritykset ovat hyvin tärkeitä – lisää arvon ja työllisyyden kannalta. Mutta usein ajatellaan, että kyse on eteläisten EU-jäsenvaltioiden ongelma, mutta ei välttämättä. Mutta tämä on kuitenkin tilastotietoa. Useimmat näistä yrityksistä kohtaavat oman pääomaan ja rahoitukseen liittyviä puutteita tuotteita. Ja tämä johtaa luultavasti taloudellisiin ongelmiin siihen, miten kassavirtaa saadaan, miten voidaan toimia kestävästi, innovoida ja luoda työpaikkoja, vaikka sitähän juuri tarvittaisiin. Kuten esittelijät ovat sanoneet, että en, en sitä nyt toista sen enempää, kaikki tämän tietävät, mutta toisaalta meillä on sellainen ongelma, että useimmat pk-yritykset – erityisesti kaikkein pienimmät yritykset maksavat hyvin paljon korkoa rahoittajille sen sijaan, että voisivat innovoida, investoida ja lisätä kapasiteettiaan kilpailla kaiken kaikkiaan. Ja tässä meillä on vertaus Portugalin ja muiden maiden tilanteesta. Kuten näette, keskimääräisesti meillä ei ole kovin suurta eroa verrattuna oman pääoman osalta muihin EU-jäseniin, mutta maksamme enemmän korkoa keskimäärin kuin jotkut eurooppalaiset kollegat. Tämä on siis jälleen tämä ongelma, jonka mainitsen. Luultavasti tämä voitaisiin nähdä myös muissa maissa. Ja siksi muutama vuosi sitten – loimme tällaisen instituution, joka nyt toiminnassa. Me keskitymme kovasti emme ainoastaan velkakysymyksiin, vaikka pitkän aikavälin velka on kysymys, josta keskustellaan kaikkialla Euroopassa, mutta myös pääomattamisesta eri rahoitusmalleista keskustelemme paljon, kuten Euroopassa on tapana. Me toimimme rahoituksessa eri väliin käsien kanssa julkisten ja yksityisten pankkien riskipääomarahoittajien ja muiden kanssa. Tätä ette näe tästä ehkä kovin hyvin, mutta tässä on kuva siitä, mikä on strateginen suunnitelma, Ja kuten näette, meillä on tällaisia moitettuja toimia, rahastoja ja niin edelleen. Ja sitten muuten hallinnoimme muita varoja. Esir, esimerkiksi sitten esittelijät sanoivat, yksi parannuksista, joka luultavasti olisi paikallaan esirin ensi vaiheeseen, se on se, että juuri edistettäisiin kohesiomaissa tai kohesioalueilla sitä mahdollisuutta, että käytetään molempia rahoituslähteitä. Kaiken kaikkiaanhan on kyse veronmaksajien varoista EU-ssa, mutta näette tästä siellä on muutamia luetelmakohtia. Esir on siellä molemmissa ikkunoissa. Tässä on strateginen suunnitelmamme, rakennerahastojen toiminta ja lainaustoiminta 500 miljoonan euron väline suunnitteilla Kosmen ja Horisontti 2020 varoihin, mutta siirryn nyt nopeasti johtopäätöksiin ja suosituksiin. Minulla on tässä pari kalvoa ihan lyhyesti. Mitä itse päättelemme siitä, mitä me olemme todenneet alusta lähtien ja kollegoilta, kuultu kollegoilta? Minä uskon, että Esilin tulevaisuuteen liittyy muutamia haasteita – ja Euroopan unionin parlamentin pitäisi tietenkin pyrkiä edistämään, parantamaan tätä välinettä. Ensimmäinen haaste, josta puhuttiin, sitä keskustella nyt, on se, miten saadaan riittävästi rahaa, kuten jo mainittiin, pk-yritysikkunan osalta tämä kysyntä on kyllä olemassa. Mitkä yritykset ja pk-yritykset etsivät kyllä rahoitusta. Sellaista rahaa, jolla voidaan päästä oikeisiin strategisiin tavoitteisiin Euroopassa, tietenkin Euroopan unionissa. Näin minun mielestäni, joten pidän hyvin tervetulleena komission ehdotusta viime vuoden syyskuulta. Lisätä budjetti ja haaste on totta kai aina olemassa. Miten saadaan riittävästi resursseja, jotta rahastoa voi edetä. Mutta tämän toiveen lisäksi on myös, kuten osittain täällä jo mainittiin, haasteena se, että nämä varat on käytettävä, mutta samalla on noudet, hyödynnettävä tällä hetkellä jo instituutioiden verkosto, jotka toimivat siellä että tiedetään tarkkaan, mitä yrittäjät, mitä pk-yritykset tekevät. Ja itse asiassa Euroopan tasolla meidän pitäisi katsoa tätä verkostoa, joka on nyt jo käytössä – eri toimijoiden verkosto. Eikä ajatella vain tällaisia valtavia rakennelmia, jotka ovat vähän kauempana, eivätkä oikein tiedä, mitä paikan päällä tapahtuu. Ja tietenkin tehokkuutta ajatellen olisi hyvä ehkä joskus kanavoida varoja ehkä tällaisten niin kutsuttujen kaikkein tehokkaimpien pankkien kautta siellä alueella. Mutta aina tämä ei ole paras tapa puuttua siihen, että markkinat eivät toimi niin kuin niiden tulisi. Ja sitten vielä yksi seikka. Täydentävyys. Miten sitä voidaan mitata, miten saadaan sitä aikaan? Tämä raaston käytössä olen yhdessä PK-rahoituskomiteassa työssä Maailmanpankissa. Ja me pyrimme nyt luomaan sellaista mallia, kautta maailman, joka kävisi täydentävyyden kannalta käyttöön kaikkialle. Tämä on valtava kysymys kaikkialla. Eli miten voitaisiin määritellä tämä kerta kaikkiaan ja hyväksyä, kun osa, mitä pankeilla, kehityspankeilla ja muilla on, ongelmana on se, että pyritään todella löytämään uudenlaista rahoitusta pk-yrityksille ja mitkä yrityksille vai toimitaanko siellä vain nyt vanhan tapaan, puututaanko siihen, että markkinat eivät toimi niin kuin niiden kuuluisi ja niin edelleen. Ja sittenkin, sitten linkittäen ennemmin mainittuun haasteeseen. Kyllä on tarvetta lisätä koordinointia Euroopan investointipankissa, niin että voidaan toimia yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa – me tarvitsisimme tällaisen suuremman toimijan jakamaan, huolehtimaan siitä, että saadaan oikea tasapaino yhteistyöhön paikallistoimijoiden kanssa. Kuten jo mainittiin, pitää huolehtia myöskin siitä, että katetaan kunnolla koko alue, kaikki eri alueet. Ja todella huolehditaan siitä, että nämä varat, jotka ovat Euroopan veronmaksajien varoja – päätyivät oikealle alueelle sinne hankkeisiin, joita tulisi tavoitteiden, Euroopan unionin tavoitteiden mukaan rahoittaa. Se on ratkaisevan tärkeää myös poliittisesti. Tämä on tietenkin minun kantani. Ja tietenkin tämä johtaa taas siihen ajatukseen, että meidän pitää tehokkaasti käyttää sitä, mitä on jo käytössä, rahoitusta, muuta kehitystukea. Usein katsotaan niitä asioita, jotka ovat toimineet jo hyvin muissa tukiohjelmissa tai muissa tilanteissa. Eikä tässä tarvitse keksiä uudestaan sellaista, mikä toimii omassakin organisaatiossa, niin lähdetään keksimään sellaista, minkä voisi hoitaa myös paljon yksinkertaisemmin. Eli tässä varsinaiset haasteet, pidetään asia yksinkertaisena, käytetään nykyrakenteita jo avuksi. Ja sitten vielä muutama suositus, nämä linkittyvät noihin haasteisiin totta kai. Esirille on löydettävä riittävää rahoitusta. Se on haaste totta kai. Ja nyt keskustelun kohteena. Ja omalta osaltani pk-yrityskunnan osalta erityisesti. Minun suositukseni olisi, että pitäisi priorisoida selkeästi jo olemassa olevia tahoja, jotka tarjoavat lainaa, tukea, pankkeja, kehityspankkeja ja muita kumppaneita – ja ajatella myös esimerkiksi investointineontakeskuksen tehtävää, jotta saataisiin kysyntääkin lisättyä. Tämä liittyy kolmanteen luetelmakohtaan. Viippuvaikutus on tällä, tässä tärkeä, mutta ei ainoa tärkeä asia. Jotkut kollegat, näin kuulen, sanovat, no minäkin olen ehkä sanonut, mutta jos sanotaan vaikka, että pari 30 kertainen vipuvaikutus. No se on mielenkiintoista, mutta jos siinä ei oteta huomioon kerrannaisvaikutuksen laatua, eli jos annetaan vain takeeksi 2 prosenttia, saadaan heti 50 50-kertainen kerroin, mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että rahat käytetään hyvin hyväksi. Tässä pitää olla siis tarkkana. Täydentävyyden pitää olla siinä mu- mukana ja ottaa huomioon myös nämä laadulliset seikat ja poliittiset tavoitteet, joita unionissa on, kun näitä välineitä luodaan. Yksi asia, joka huomataan, kun kentällä tehdään tätä työtä, on se, että joskus on tuotteita, joita b e ryhmä tarjoa makrotasolla. No sitten siirrytään paikallistasolle ja siellä on ajateltavaa valtion tukea, vei ja miten nämä sopivat yhteen valtion tukisääntöjen kanssa. Koska joskus kun mennään sinne kentälle todella, niin ongelmana on kapasiteetin löytyminen. En oikein tiedä, mikä ratkaisu tässä olisi, ei se olisi minun tehtävänikään, mutta joka tapauksessa ihan lopuksi Pidetään tämä yksinkertaisena, sekoitetaan eri vesioita mahdollisuuksien mukaan. Kiitos oikein paljon. And of course we look for... Kiitoksia oikein paljon ja tietenkin odotamme teidän äh, tällaista ehdotusta äh, täydentävyydelle. Mekin yritämme määritellä sitä, se ei ole kovinkaan helppoa, mutta se mitä sanoitte on erittäin hyödyllistä ja erittäin tärkeää. Seuraava puhuja on herra Bernard Sagmeister, joka on saksalaisten takuulaitosten järjestön puheenjohtaja. Oh, sorry. Uh, so, uh, thank you so much for the invitation. Kiitoksia kutsusta. Arvoisa uh, puheenjohtaja, esittelijä, Hyvät naiset ja herrat, haluaisin sydämellisesti kiittää teitä ECM juhli tänä vuonna 25. juhlapäiväänsä ja olemme erittäin hyvää yhteistyötä tehneet näiden 25 vuoden ajan eurooppalaisten järjestöjen kanssa. me on sellaisia, jotka ovat voittoja tavoittamattomia, että sellaisia, jotka toimivat mm, toimivat eh, jotka rahoittavat itse itsensä, ne voivat olla joko valtiollisia tai eh, yksityisiä. Eh, meidän jäsenillemme on tarkoitus luoda innovaatiota, kasvua ja työpaikkoja, samoin kuten tämässä Euroopan unionin tavoitteena on. Nyt ESIR 1.0, niin voimme sanoa, että noin 25 prosenttisesti olemme jäsenimämme vaikuttaneet näihin tavoitteisiin. 84 prosenttiahan on mobilisoitu jo ja näistä esimäärärahoista ja noin 400 000 pekoyritystä on siis saanut tukea ja noin 25 prosenttia näistä ovat jäsentemme asiakkaita. Me kaikki tiedämme, että rahoitukseen pääsy on suuri haaste viimeisillä vuosikymmenellä, erityisesti nämä lisääntyneet takuuvaatimukset sekä laadullisesti että määrällisesti ovat suuri haaste mutta myöskin se, että halutaan välttää riskiä äh, tämän äh, pankkisääntelyn takia. Pankit äh, suojelevat omaa pääomaansa. Tämä on luonut suuria haasteita pk-yritysten rahoituksesta. Lisäksi nämä yhä useammin lyhyemmät maturiteetit ja tämä erityisesti kun äh, PK-yritykset yrittävät tehdä suuria kasvuharppauksia tai kun niillä on hyvin innovatiivisia hankkeita, niin ne tarvitsevat enemmän aikaa ennen kuin ne kannattavat markkinoilla ja silloin nämä PK-yritykset ovat äh, suuremmissa vaikeuksia. Sitten alhaisten korp- korkojen takia myös pankkien marginaali on hyvin heikko, siksi kustannuspaine on suuri pankeissa ja pienissä hankkeissa pankit eivät enää pysty tekemään suuria mm, due diligence tutkimuksia ja silloin Ähm, on vaikeaa, että pienet startup-yritykset saavat tarpeellista rahoitusta. AECMin jäsenille PK ikkuna Esirin puitteissa on erityisen tärkeä, mielenkiintoinen ja tässä toivotamme erityisesti tervetulleeksi tätä yhteistyötä Euroopan investointipankkiryhmän kanssa. Ähm, Erityisesti hankkeet COSME ja INNOFIN ovat sellaisia, että käytämme niitä kovasti. 16 jäsenistämme 13 EU-valtiosta ovat esirin puitteissa allekirjoittaneet sopimuksia näiden takuvälineiden puitteissa, mutta mehän olemme jo ennen esiriä käyttäneet samantyyppisiä välineitä hyvin voimakkaasti. Siksi äh, pidimmekin erittäin hyvänä, kun äh, heinäkuussa 2016 500 miljoonaa siirrettiin infrastruktuuri- ja innovaatioikkunasta PK-yritysikkunaan ja halusimme eh, kovasti tukea teitä siinä, että eh, toteutatte tämän suunnitelmanne määrärahojen kaksinkertaistamisesta. Me olemme tehneet kyselyn jäsentemme parissa ja eh, tulleet siihen tulokseen, että noin kolme miljardia euroa EU-hankkeista takuina tarvittaisiin vuoteen 2020 asti. Ja tämä on yksi huoli, jonka haluan nostaa esiin, että ensi kuukausinakin katsotaan tarkkaan, että tämä uusi tarjous vastaa tarvetta. Meillä hän on tietoa tällaisista vastatakuista, mutta ei niinkään suorista takuista. Järjestönä olemme Kobeamke Italialta tilanne tutkimuksen, joka on nyt saatu valmiiksi. Ja tässä meillä on mm, vertailu sen välillä, mitä eroa näillä kahdella eri, eri e, jakokanavalla on. Eli suorat tuet pankkien kautta tai tällaiset e, e, counter guarantees, takuut. Ein paar wesentliche Erkenntnisse gegeben, die tällaiset vastatakuut. Ja meillä on siis erilaisia teesejä, joista olemme keskustelleet jäsentenemme kanssa ja ne ovat vahvistuneet. Eli näillä vastatakuilla on suurempia makrotaloudellisia vaikutuksia innovaation kasvuun ja työllisyyteen – Äh, se, että ne ovat mukana kansallisissa ja alueellisissa tukihankkeissa. Tämä johtaa myös julkisten määrärahojen EU-määrärahojen suurempaan tehokkuuteen, koska niitä täydennetään kansallisilla määrärahoilla ja tällä tavoin syntyy vahvempi vipuvaikutus. Ja vielä eräs tärkeä tekijä on se, että alueelliset ja kansalliset takuulaitokset palvelevat kaikkia pankkeja, eivätkä vain joitakin yksittäisiä, kuten suorien takuiden suhteen, ja silloin ei synny niin helposti markkinoiden vääristymiä. Meidän mielestämme näiden etujen takia kun ajatellaan makrotaloudellisia vaikutuksia, niin vasta takuita tulisi mm, äh, ne tulisi antaa etusijalle verrattuna suoriin taksiin ähm, esimerkinomaisesti, että sellaisissa tapauksissa, joissa takuut äh, ovat maksullisia, kuten Inofin hankkeessa, niin äh, otettaisiin edullisempia takuita käyttöön. Niissä tapauksissa EU-takuut ovat ähm, ilmaiset, kuten Kosmessa, niin kun valitaan näitä äh, rahoitusvälittäjä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota vastatakuisiin, alueellisiin ja paikallisiin takuulaitoksiin, äh, kun ajatellaan näitä voimakkaampia vaikutuksia. Sitten Kosmessa tämä kynnysarvo on 150 000 euroa, se pitää, pitäisi korottaa tai se pitäisi poistaa, koska tällä hetkellä syntyy suuri vaikea rajanveto innovatiivisten ja ei-innovatiivisten hankkeiden välillä, joka on tehtävä näiden tämän kynnysrajan ylittämisen jälkeen ja silloin ohjelman hallinnointi helpottuisi myöskin raportointivelvoitteiden pitäisi olla tasapainossa avoimuusvaatimusten ja byrokraattisen taakan välillä. Ja siksi haluaisinkin nyt lopuksi vielä vahvistaa, että olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että nyt on suunnitteilla ESIR 2.0, koska tämä takuväline on budjettia suojaava ja vipuvaikutuksia tuottava. Yhteistyö ja Euroopan investointipankkiryhmän sekä eh, näiden eh, rahoitusvälittäjien, joita minä edustan, eh, välillä on toiminut erittäin hyvin. Haluaisin kiittää kaikkia siitä, mutta se, että pelkästään tarkastella näitä vaikuttavia vipuvaikutuksia ei riitä, koska ne eivät aina korreloi makrotaloudellisen vaikutuksen kanssa, erityisesti kun ajatellaan innovatiivisien hankkeiden, työpaikkojen ja suurten kasvuharppausten edistymistä ja pitäisi eh, hyödyntää alueellisia ja paikallisia takuulaitoksia. Kiitoksia. Merci, monsieur. La parole. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Katarsina Ziamara Zutsidio Puolan alueisen kehityksen rahoituslaitoksesta. Arvoisa puheenjohtaja, Esittäjät, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kutsusta. Arvostan kovasti tilaisuutta keskustella teidän kanssanne kokemuksistamme koskien Euroopan strategisten investointien rahastoa. Minä haluaisin tarkastella asiaa enemmän projektin vetäjien puolelta ja myös sitä, miltä se näyttää käytännön kannalta, kun ajatellaan eri rahoitusmuotoja sekä julkista että yksityistä rahoitusta. Myönteiset reaktiot on kyllä tullut välittäjäsektorilta, BK-ikkunasta ja tästä rahastosta. He arvostavat sitä, että menettelytavat projekti toiminta on todellakin tullut helpoksi ja joustavaksi ja on helppo vastata markkinoiden tarpeisiin. On erittäin hyvä, että itse asiassa on tiettyä näkyvyyttä tiettyjen elementtien kohdalla pitää edelleen vahvistaa. Yksi näistä on se, se liittyy siihen seikkaan, että tämä järjestelmä, instrumentti käytössä pidempään. Monet hankkeet, jotka ovat varsin monimutkaisia, niihin liittyy innovatiivisia osuuksia. Ne kestävät paljon pidempään kuin kolmen vuoden kausi. Jotkut olivat, äh, pys, äh, oli tavallaan keskeytetty EIPssä, koska ei oltu varmoja, kuinka hyvin niitä voidaan rahoittaa pidemmällä aikavälillä. Sitten on ihan totta, että lisää yksinkertaistaminen esirin ja esirahastojen välillä on tarpeen. Täytyy selventää yksityisen julkisen sektorin kumppanuuksia ja valtion tukikysymyksiä. Nämä ovat todella joskus pullonkauloja, joita ei voida mitenkään aliarvioida projektien yhteydessä ja ilman näitä ratkaisuja ehkä monetkin hankkeet, jotka olevat, ovat todella täydentäviä luonteeltaan, niin ehkä niitä ei rahoitettaisikaan loppujen lopuksi. Sitten on yksi pyyntö tässä. Pitäisi olla paljon avoimempi sen suhteen, mitä muutoksia, ehdotuksia tullaan tekemään ja milloin koska olen tutustunut tähän asiaan varsin syvällisesti, olen saanut sellaista tietoa, että täällä jotain on kehitellä, mutta ei ole mitään yhteistä keinoa pankkien edistäjälle, josta saisi tarvittavaa tietoa, mistä tietoa saada näistä muutoksista. Päätiedon kulku kulkee jäsenvaltioiden kautta. Pitää muistaa, että jäsenvaltioiden edustajat ovat ministereitä, ja sitten kun tässä tätä huomioon sekä kehityspankit ja projektin vetäjät että näiden tahojen välillä on varsin pitkä hiukan suorempaa tiedon välittämistä toivottaisiin. Sitten, miten tätä voidaan jatkossa vielä kehittää. Ensinnäkin erittäin tärkeää on täydentävyys PK-ikkunan kohdalla. Se näyttää varsin hyvältä, mutta yhä enemmän epäillään sitä, miten tämä tuo lisäarvoa. Ja sitten kun puhutaan lisää täydentävyyden määritelmästä, tähän tapahtuu monilla eri tasoilla. Olisin hiukan epäröivä esittämään vain yhtä määritelmää, mutta jos tarkastellaan täydentävyyttä EU-rahoituksen kohdalla, niin silloin PK-yritykset johtuen valtion tuin selvityksistä ja joustavista mahdollisuuksista – joita Euroopan investointirahastolla on. Tämä kulkee yksityisen, yksityisen rahoituslaitoksen kautta ja sitten se sujuu varsin hyvin ja sitten taas hita, hidas byrokraattinen prosessi vie tien eh, projektivetäjien suuntaan. Mutta jos ajatellaan eh, investointipankkia, siellä on paljon vaikeampi edetä johtuen sääntelystä ja heidänkin pitäisi olla rahoittajan puolella, mutta erityisesti Esirin kohdalla. Jos käytännössä tarkastellaan, miltä kuva oikein näyttää, niin Junkerin suunnitelman kohdalla on paljon tällaisia helppoja tuloksia saavutettavissa projektien kohdalla. Sitten kun rahoitusvälineet Euroopan esi- esirissä alkavat todella vaikuttaa, niin se on paljon vaikeampi käsitellä näitä kysymyksiä tehokkaasti sitten 2018. Keskivaiheen tarkastelun yhteydessä mailta kysytään, kuinka olette käyttäneet rakennerahastovarojanne. Joten tässä on ma- suuri ma- mahdollisuus syrjäytymiselle. EU-rahoitus vastaan toisen tyyppinen EU-rahoitus. Yksinkertaistamisen ei pitäisi pelkästään olla sellaista, että mietitään, voidaanko yhdistää eri rahoitusmuotoja, vaan miten varoja sitä vanhasta käytetään markkinoilla. Sitten tämän neuvontakeskuksen kyky auttaa hankkeissa. Jos tarkastellaan sitä, mitä meillä on jo käytössä, ne on tässä käytäntöjä, jotka ovat olemassa jo markkinoilla Euroopan komission ja EIPn pöytäkirjat, Voi olla kysymys kustannushyötyanalyyseistä, mutta jos todellakin tarkastelemme eh, fintech-kehitystä näiden projektien kohdalla, jotka pyrkivät saamaan eh, eh, Junker-rahoitusta, niin silloin näitä ongelmia ei ole vielä kunnolla käsitelty. Tarvitaan täsmällisempiä, räätälöityjä projekteja ja valmiuksien kehittämistä tarvitaan. Sitten vielä yksi asia. Käytännössä olen kuullut monilta promotteilta, eh, hankevetäjiltä, että he eivät saaneet tietoa siitä, että voivat käyttää tätä neuvontakeskusta hyväkseen, koska hanke ei ole vielä tarpeeksi valmisteltu. Kun taas, jos katsoo nettisivua, niin Juuri tämä kapasiteetin rakentaminen, valmiuksien parantaminen pitäisi ottaa esille jossakin vaiheessa projektia ainakin, jos projektin vetäjä puhuu suoraan EIPn edustajan kanssa eikä saa mitään tietoa mahdollisesta neuvonannosta, niin silloin joku menee kyllä pieleen jossakin vaiheessa, joten ehkä tässä tarvitaan vielä lisäkehitystä, mitä tulee valmiuksien tehostamiseen, koska tässäkin rahaa tarvitaan, jotta annetaan tällaista koulutusta. Mutta tässä tämä ei oikein tunnu toimivan käytännössä. Sitten investointielementit ja rakennerahasto, rahoitusmahdollisuudet, Junckerin suunnitelma, mutta pitää ottaa huomioon myös muun tyyppiset rahoituslähteet. Minkä takia? Koska tällä hetkellä niinkin on tapahtunut varsin usein, että hankkeiden vetäjät ovat saaneet vain tietoa siitä, että olisi parempi että laatisitte kaksi erillistä hakemusta Junckerin suunnitelmaa varten ja sitten muun tyyppistä rahoitusta varten, koska meillä on vieläkin monia ongelmia valintakriteerien kohdalla koskien tiettyjä tekijöitä. Joten tässä kohtaa, jos puhumme sitten täydentävyydestä, äh, rahoitusteknologian mielessä, miten riski vähenee, niin se on täysin tätä kuvaa vastaan, koska se ei ole mitään täydentävää, vaan se on erillinen rahavirta, jota pitää erikseen kohdellakin. Siinä tarvitaan vain oma hakemuksensa ja täytyy täyttää taas jotkut toiset säännöt sen yhteydessä. Sitten syvällisempi tiedottaminen eri rahoitusmuotojen yhdistämisestä ja sopimussuhteista. Voidaan tätä tietoa löytää myös viime vuoden katsauksesta koskien esiriä. Enemmän tietoa, ohjeistusta on tulossa. Meillä on jo ohjeistusta siitä, miten voidaan sekoittaa Euroopan äh, esirahastovaroja, muita rahastoja e- esirille, mutta jos tutustuu näihin asiakirjoihin, niin ei mitään täsmäistä tietoa ei oikein ole saatavissa. On vain näitä suunnitelmia, joissa on nuolia sinne ja tänne niin tämä on pelkkä alku erittäin vaativalle valmiusprosessille, että jos haluaa äh, kehittää tätä rahoitusteknologista vaihtoehtoa. Tämän tiedon pitää olla todellakin paljon syvällisempää. Tiedän omasta kokemuksestani, että Euroopan toimielimet eivät kovinkaan suotuisella tavalla suhtaudu käytännön esimerkkeihin, koska tapaukset ovat niin erilaisia toistaan, mutta ilman, että jatkan tästä nyt liian kauan, niin voiko tämä jäädä pelkästään konsulttien konsultaattien käsin Sitten apu äh, projektien valinnassa riski arviointi ja niin edelleen rahoitus. Muistan viime vuoden maaliskuussa me keskustelimme täällä samasta aiheesta, enkä näe mitään edistystä tapahtuneen asiassa. Asia on niin, että olen jopa kuullut sellaisista tapauksista, joissa Junckerin suunnitelman mukaisia hankkeita on esitetty samantyyppiselle rahoitukselle kuin EIP-stäkin on saatavissa. Joka volyymi ehkä on suurempi yhtä ainoa hanketta varten. Minun ymmärtääkseni Tätä ei, tämä ei ollut tarkoituksena, tavoitteena. Tarkoituksenahan on antaa tästä kehitysrahoitusta enemmän, enemmän ta- takeita äh, alhaisemmilla vakuuksilla, mutta jos todellakin haluamme mennä pidemmälle ja olla innovatiivisimpia eikä käsitellä vain infrastruktuurikysymyksiä, niin silloin emme tule voittamaan tätä rahoitustaso-ongelmaa, jos emme käytä enemmän riskinjakoa vaihtoehtoja, mikä vastaa oikeastaan kysymykseen, mitä riskivaihtoehtoja voidaan käyttää. Jos tarkastellaan EIPn kykyjä, mahdollisuuksia, niin kyllähän sieltä löytyy monenlaisia riskivaihtoehtoja Joten kysymys kuuluu, ehkä koko riskiarviointijärjestelmä eip hankkeissa tai pitäisi olla erinen riskinarviointijärjestelmä Junckerin suunnitelmasalkkua varten, mutta toistaiseksi sanoisin, että eip kapasiteettia ei käytetä tarpeeksi Junckerin suunnitelman kohdalla. Enemmän ratkaisuja riskinjaosta, joita voitaisiin esittää lainan määrä ei saisi olla ainoa riskitekijä, Tämän ilmaisin jo oikeastaan aikaisemmissakin puheenvuoroissani tai aikaisemmassa kuvassa, mutta mit, ensin pitää valita tietyt riskivaihtoehdot, joita annetaan välittäjille ja sitten ne välitetään projektin vetäjille, mutta aina niitä on kuitenkin ollut useita. Sitten parempi tiedon kulku päätöksenteon ja projektien välillä. Ai, pitäisikö minun lopettaa, siis valintakriteerin välillä? But Kyllä, teidän pitäisi lopettaa. Tämä viesti on kyllä tullut selväksi. Et certainement très stimulant. Lainnottavaa kyllä on ollut kuulla, kuulla teitä. No hyvä, kiitos. Lopetan sitten tähän. Merci pour ce propos stimulant. Kiitoksia tästä EIPn eh, innoittavasta puheenvuorosta sitten. Susanna Argittai johtaja EBRD-pankista. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a pleasure to... Kiitos paljon puheenjohtaja. Mukava, että voimme olla täällä tänään. Me olemme teidän pankkinne. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on EIPn jäsenvaltioiden ja on omistama pankki. 25 vuotta sitten meidät perustettiin investoimaan anteeksi, Keski- ja Itä-Eurooppaan. Me emme toimi kaikissa, mutta 12 jäsenvaltiossa, emmekä esirin mukaan. Eli tässä on tällainen tavallaan ulkopuolelta esitetty kanta. Okay. I would like to introduce you in one minute. Haluaisin lyhyesti esitellä minuutissa, mitä me teemme toisin. Ensinnäkin me toimimme paikallisesti. Me olemme 12 maassa yli 110 neuvonantajaa, työntekijää, pankkiiria. Kypros, Kreikka, Liettua, Viro. Siellä tällä välillä on ajettu paikallista toimintaa. Monet puhuivat suurista hankkeista. Noin 20 miljoonan investointien hankkeet ovat meille tavanomaisia. Tässä asiakkaat kääntyvät meidän puolellemme. Toisaalta me rahoitamme ja olemme alusta asti pyrkineet ottamaan riskiä meidän taseeseemme – esimerkiksi Kreikan kriisin aikana. Varmasti tiedätte, mistä puhun. Täydentävyys suhteessa kaupalliseen rahoitukseen en voi tiedä, mitä Unicredit tai muut tekevät, koska silloin osakkeenomistajat sanoisivat, että heidät suljetaan nyt syrjitään markkinalta. Minun on toimittava siis toinen, jos asiakkaiden kanssa yhteistyötä. Heitä on ajettava on löydettävä uusia pk-yrityksiä, on lähdettävä pääkaupungin ulkopuolelle, on löydettävä naisyrittäjiä. Minun on sen saatava jotain uutta aikaan. EBRD myös pyrkii muuttamaan investointiympäristöä. Voin kertoa pari seikkaa. Tämä liittyy esirin menestykseen. On tärkeää jatkaa siltä pohjalta, mitä rakenne uudistusten tukipalvelut voidaan tehdä. Ainakin niissä maissa, joissa me toimimme. Me toimimme joustavasti, koska emme huolehdi massasta, vaan kuuntelemme asiakkaita tarkkaan. Meillä on tukitoimia PK-yrityksille. Paikallisesti toimitaan paikallisten konsulttien kanssa. Autetaan markkinointisuunnitelmien, investointien kanssa. Kannustetaan naisiakin yrittäjiksi. Olemme melko vihreä pankki. 33 prosenttia viime vuonna jo investoinneistamme olivat vaikuttavassa ilmastotoimiin. Tavoitteena on päästä 40 prosenttiin. Minun on sanottava, että kun pk-yritystukea toteutamme, käytämme omia varojamme tähän mennessä. Eli näin toimimme 12 jäsenvaltiossa ja lisäksi on apurahoja, ei EU-apurahoja, koska meillä ei ole pääsyä EU-rahoitukseen näin. Toimimme 12 28 EU-jäsenvaltiosta ja yksi kollegoistanne, romanialainen meppi, sanoi, että no miksi ette tee enempää? Näissä maissa paljon hyvää syytä. Minun on vielä huolehdittava siitä, että saadaan hankkeet valmistau, valmisteltua hyvin. Yksityisen julkisen yhteisrahoitus, hyvät hankkeet ja – on avattava tiet, että muut voivat toistaa meidän kokemuksiamme. Mihin me sitten keskitymme? me voi keskittyä tietenkään kaikkeen, mutta ennen kaikkea energiatehokkuus, uusiutuva energia, varmasti kestävä kaupunkiliikkuvuus, yksityisen sektorin osallistuminen infrastruktuurin. Annan ihan lyhyen kuvan teille siitä, mihin keskitymme. Me emme keskity kaikkeen, vaan keskitämme tarmamme muutamiin asioihin, joihin – investoimme. Me kannamme suoraan asiakkaiden riskejä tavanomaisin takuin. Enemmänkin voimme tätä tehdä tietenkin meidän rahoituksellamme on myös valtion takuita. Me pyrimme tekemään yhteistyötä rakenneinvestointirahastojen kanssa. Nyt neuvottelemme 120 miljoonasta lainarahastoa Bulgariassa ja me käyttäisimme omaa rahoitustamme, mutta on vaikea selvittää, mikä on meidän oikeutemme ajaa tällaista hanketta, miltä perustalta sitä tehdään. Liettuassa myös, ne olemme myös Liettuan viranomaisille, miten tämä toteutetaan, mutta me olemme tavallaan sisäpuolella, tavallaan ulkopuolella, eli me käytämme paljon aikaa siihen, että toimielinten väliset suhteet selviytyvät, eikä niinkään ehditä aina keskittyä näiden rahastojen – luomiseen. Ja välillä törmätään myös esiriin. Me katsomme Slovakiassa tällaista moottoritiehanketta, jota olimme valmiita rahoittamaan EPEN yhteishankkeen kautta. Teemme yhteistyötä Kreikassa tiettyjen toimien osalta ja EP kantoi siellä korkeamman riskin näistä lainavelvoitteista. Kreikan pankilta ei olisi voitu lainata kovin paljon ja todella olemme yhteistyössä myös, kun rah- investoimme rahastoihin Romaniassa ja Kreikassa muun muassa katsomme infrastruktuurihankkeita ja energiahankkeita, joita rahoitettaisiin normaalin yritysriskin pohjalta. Mutta teitä kiinnostaa varmasti seuraava kuva. Me uskomme, että voimme yhdessä saada aikaan uutta. Mainitsin jo, että me puhumme jo rakenneuudistusten tukipalveluiden kanssa. Meillä olisi yhteistä rakenneuudistustyötä näissä 12 jäsenvaltioissa pääomamarkkinaunionin osalta, miten kehitetään pääomamarkkinoita esimerkiksi Puolan, Romanian, Slovakian ja Kroatian välillä on monia yhteishankkeita. Me teemme tätä työtä, meidän onkin tehtävä yhteistyötä jotta voidaan huolehtia energia- ja resurssitehokkuudesta. Ja yksityisen sektorin osallistumista infrastruktuuriin on lisättävä, kannustettava. Haluaisimme levittää tätä sanomaa ja me työstämme ohjelmaa, jota voitaisiin täytäntöönpanna yhdessä näiden maiden kanssa. Investointifoorumit, niiden osalta voitaisiin tehdä enemmän. Meistä on hienoa, että on EU-laajuisia investointifoorumeita, mutta meidän maamme haluaisivat lisäksi ehkä vielä kansallisia foorumeita, koska olisi helpompi saada näkyvyyttä, jos toimitaan alueellisesti tai jäsenvaltion kohdalla. Myös riskejä voidaan sinänsä levittää ympäri Euroopan, mutta nämä ongelmat liittyvät usein alue- tai paikallistasoon – ja silloin ehkä voidaan selvitellä hyvin sitä riskitasoa, jolla toimitaan. Meidän pitää tehdä Esirin kanssa samaa tai yhteistyötä, energiatehokkuus. Ja tätä voidaan tehdä ilman velkaantumista. Me emme toimi sinänsä muuta kuin kaupallisten pankkien kanssa, emme siis kansallisten kehityspankkien osalta. Ja älykkäät kaupungit toisaalta, niitä voidaan rahoittaa – kaupalliselta tasolta mukaan. ESIR, mm, EBRD ja tällaiset kehityspankit. Ja sitten voidaan saada vielä yksityisen tason rahoitusta, hankkeiden valmistelutukea ja rahoitusta voimme olla mukana auttamassa. Me puhumme myös yksityisestä rahoituksesta EBRDn kollegoiden kautta. Me voimme ottaa huomioon myös yksityiset aloitteet. Ja meillä on sellaista läsnäoloa siellä paikallisella tasolla. Siellä on hyviä mid-cap-yrityksiä, joiden kautta voidaan tehdä yhteistyötä. Teemme yhteistyötä myös Euroopan investointineuvontakeskuksen kautta. Siellähän on jo infrastruktuuri, jonka kautta voidaan neuvoa pieniä yrityksiä. Me neuvottelemme tästä Romanian, Bulgarian ja Kreikan osalta. Miten tämä voitaisiin ulkoistaa – Kyse ole siitä, että EBRD tarjoaa tätä tietoa. Me lisäämme kiinnostusta, mutta haluamme saada mukaan alueelliset toimijat, jotka voivat toimia konsultteina ja jotka ovat alueella toimivia yrityksiä. Mutta me voimme siis olla mukana esirissä sitä kautta, että löydetään sopivat hankkeet, kun me olemme siellä paikan päällä näissä maissa. Me haluaisimme tehdä yhteistyötä ep kumppaneiden kanssa, esiden takuiden käyttäminen. Ja voitaisiin ottaa ehkä riskialttiimpi kanta, ehkä investointifoorumin kautta. Ja jälleen me mielemmämme valmistelemme infrastruktuurihankkeita, kuten olemmekin tehneet Romaniassa esimerkiksi olemme valmistelleet seitsemän älykkäiden kaupunkien kestävän liikkeen liikennesuunnitelmaa ilman minkäänlaisia takuita ei esirin eikä valtion velan lisäämisen kautta. Voisi myös ottaa muissakin maissa, mitä voimme saada aikaan, ja mielellämme jatkamme työtä, joka on PK-yritysneuvonnassa ja monilla muilla saroilla. Me olemme olemassa, että voimme parantaa investointioloja. Meillä on paljon hyviä pankkeja näissä maissa. Ne pitää saada – mukaan yhteistyöhön paremman rahoituksen löytymiseen. Joten hyvin mielellämme olemme Esir kakkosessa kumppanina. Kiitos. Merci, madame. Merci. Kiitoksia. Kiitän kaikkia ja me näistä valaisista kommenteista. Voin todeta, että parantamisen varaa on, mitä tulee informaation kulkuun, yksinkertaistamiseen ja että jotta pystyy luomaan työpaikka, tarvitaan asiantuntijoita selittämään, jotta voidaan tehdä kaikki ymmärrettäväksi, siis se ymmärrettäväksi, mitä, mihin me pyrimme. Nyt tässä vaiheessa annan puheenvuoron kollegoillemme, jotka ovat paikalla – ja ensinnä esittelijät tai varjoesittelijät. Joko tässä Ekon budjettivalikunnassa tai jotka ovat toimineet 54 artiklan mukaisesti. Udo, Udo Bulman. Yes, sir. John, it's very polite of you Tämä on hyvin kohteliasta sinulta. Jos muut kollegat, joilla ei ole vielä ollut mahdollisuutta puhua, on kiinnostusta tai sitä kysymyksiä, niin antaisin heille puheenvuoron ja voit panna minut listalle sitten loppupuolelle. Mutta jos ketään muuta ei ole, niin voi kyllä aloittaakin. Se riippuu teistä puheenjohtaja. Jos teillä on 20, jos te haluatte esitellä, niin voitte reagoida näihin. Ö... No, niinpä minä sitten teen. Pyysitte minua, niin teen niin. Haluaisin kiittää kaikista näistä esityksistä. Tämä oli jo erittäin hedelmällinen panos meidän keskusteluihin ja työhömme. Useita asioita nousi esiin puheenvuoroissanne. Aloitanpa ehkä tästä viimeisemmästä puheenvuorosta, Susanna Harkitain puheenvuorosta. Ehkäpä voisitte kertoa meille, toivotte hyvin paljon hyviä uutisia EBRDstä. Ehkä voisitte kertoa meille, miksi systemaattisesti teille on hyödyllistä tehdä yhteistyötä EFSI kahden kanssa mutta miksi taas toisaalta ette hyödynnä alueellisia tai kansallisia kehityspankkeja. Tämä kiinnostaisi minua. Mikä etu tästä on EBRDlle ja mitä haittaa on tehdä yhteistyötä kehityspankkien kanssa, koska tähän mennessä jatkuvasti pyysimme kansallista tasoa ottamaan käyttöön uusia välineitä, kuten Portugalissa Kuulimme jo portugalilaiset asiantuntijat, että oli tarpeen perustaa tällainen kehityspankkijärjestelmä ja niin poispäin. Miten nämä eri elimet suhtautuvat toisiinsa, miten ne ehkä mahdollisesti kilpailevat ja millaista hyötyä siitä on, että ne tukevat toisiaan. Tämä olisi kiinnostava kysymys meille. Muut kollegat, saimme valtaisesti tietoa koska te valotitte asiaa hyvin erilaista näkökulmista. PK-yritysten näkemys, alan näkemys, niin poispäin. Jos ehkä, koska kokonaiskuva minulla on se, että me emme toimi riittävän hyvin, meillä on kapasiteettia esirissä, mutta emme toimi riittävän tehokkaasti. Tämän pitäisi vaikuttaa meihin arvioinnissa, mutta myös tulevassa lainsäädännössä, jos tekisitte yhteenvedon, nostaisitte esiin yhden ajatuksen, niin mikä on suurin puute tai suurin este, miksi me emme onnistu niin hyvin kuin voisimme, mitä sitä vastaan voisi tehdä? Useita aspekteja mainittiin, mutta jos voisitte keskittyä yhteen asiaan, niin mikä se sitten olisi? Kiitoksia puheenjohtaja. Merci. Alors je continue avec les... Kiitoksia. Sitten Ekon valiokunnan esittelijöistä vuorossa Otmar Karas. Herr Puheenjohtaja, <clears throat> hyvät näistä herrat, minunkin osaltani sydämelliset kiitokset. monet saivat varmasti vahvistusta ajatuksilleen vahvuuksista ja heikkouksista. Ja tietenkin ne kävi myös ilmi se, miten tärkeää on arvioida, kun lähdetään esir kakkoseen. Kyse ei kosmeettisista muutoksista, vaan meidän on huolehdittava siitä, että päästään todella korkeariskisten projektien ihan parhaimpien joukkoon. Herra Sagmeister, te puhuitte siitä, miten käytetään näitä takuita yrityksissä. Ja kysyisin, miten voitaisiin paremmin kuvailla vielä näitä etuja, joita syntyy, kun meillähän on kehityspankkia vahvistettu esirissä – parlamentin puolelta, koska me olimme sitä mieltä, että jäsenvaltiot eivät riittävästi investoi rahaston edistämiseen, vaan mieluummin tukevat kansallisia kehityspankkeja. Onko teillä tässä kokemusta siitä, mitä lisää tulee jäsenvaltioiden investointien kautta kansallisiin kehityspankkeihin? Ja pitäisikö tätä tukea vielä lisätä? Toisaalta, toisaalta yhteistyö kehityspankkien ja takulaitosten välillä. Kiittelitte sitä, mutta voisitteko vähän konkreettisemmin selvitellä tätä kysymystä? Kysymykseni on, mitä tulee parantaa, jotta kehityspankit kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, niitä ei ole ihan kaikissa, mutta mitä kaikkia rooleja, pitäisi voitaisiin täyttää kehityspankkien puolelta? Ja sitten Jamara mm, puheenvuoro – vähän sellainen käsitys, että EIPllä olisi liian vähän kapasiteettia päästä niihin tavoitteisiin, joita esirissä on asetettu. Ja te sanoitte, että kapasiteettia ei ole käytetty loppuun, mutta samalla on kolminumeroisia lukuja työntekijöitä, joita on toivottu lisäksi. Eli ollaanko tässä nyt liikaa vielä hoitamassa asioita entisen malliin, eikä päästä eteenpäin ihan huippuosaamisen tasolle. Mitä IPssä pitäisi muuttaa tai mitä pitäisi vielä Esirin osalta tehdä, että Esirin tavoitteisiin päästään vielä viimeinen kysymys. Onko teillä kokemuksia kolmansista valtioista? olen kuullut yhä useammin ongelmia siitä, että Israel tai Yhdysvallat tai muiden maiden tutkimuslaitokset jäävät ulkopuolelle, kun tehdään yhteistyöhankkeita tahojen kanssa EUn ulkopuolella. Onko teillä jotain kokemuksia, joista voitaisiin vetää johtopäätöksiä? Kiitos. Merci. Kiitoksia. Sitten budjettivaliokunnan jäsen Jose Manuel Fernandez esittelijä. Merci, monsieur le président. Je remercie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän asiantuntijoita heidän puheenvuoronsa. Vastaavat kyllä meidänkin huoliamme. Esittäisin konkreettisen kysymyksen. Minun mielestäni pitää parantaa myös rahaston näkyvyyttä. Ja kysyisin teiltä, miten tätä näkyvyyttä voidaan parantaa me olemme tukeneet paljon pk-yrityksiä, mutta suurin osa niistä ei edes tiedä, että niitä on autettu tällaista rahastosta, jolla on takaus takajana EU-budjetti tavallaan. Sitten toinen kysymys, halusin tästäkin kantanne. Nämä hankkeet, jotka eivät edes pääse tähän järjestelmään mukaan, meidän tietääksemme ne hankkeet, jotka ovat mukana järjestelmässä, jotka on hyväksytty, ja sitten tiedetään ne, joita ei ole hyväksytty, jotka ovat mukana järjestelmässä, mutta jotka eivät edes pääse, niitä ei mitään merkintää edes, koska IP heti toteaa, että olette liian, liian pieni hanke, vain 25 miljoonaa, joten ei teitä, teille voi antaa tukea. Voisi olla kiinnostavaa saada tietää, minkälaisia hankkeita on hylätty suoralta kädeltä, koska yhdessä nämä hankkeet oli sitten tällainen foorumi tai ei, niin nekin, niitäkin voitaisiin tukea tästä rahastosta. Sitten kolmas kysymys, tämä investointineuvonantokeskus, koska tämä on sitten tärkeä kysymys. Näin voidaan auttaa hankkeissa. Voidaan saada laadukkaampia hankkeita käyttöön. Ja vastaan vähän itse tässä kysymykseen, niin näin voitaisiin myös tavallaan saada näkyvyyttä rahastolle ja näin voidaan auttaa etsimään muunlaisia ratkaisuja. Voitaisiin rakennerahastovaroja EFSI-varojen kanssa. Sitten julkiset tahot, niillehän tämä on ilmaista. PK-yrityksille ne joutuvat maksamaan sen nevannosta kolmasosan. En tiedä, tietävätkö julkiset tahot, että tämä on äh, ilmasta niille. EU-budjetti antaa 20 miljoonaa vuodessa investointineuvonantokeskusta varten näissä äh, joskus projektiin vetäjät eivät edes saa tästä tietoa. Missä tämä ongelma oikein on? Mitä voidaan tehdä? Mitä voidaan muuttaa asetuksessa toiseen muotoon, koska mielestäni asetus kyllä esittää asian ihan oikein. Tavoitteet ovat siinä selkeät. Toistan, että joskus ongelma ei löydy asetuksesta, vaan sovelluks, miten sitä sovelletaan. Ja voitaanko sitä tekin parantaa, niin ehdotuksia, jos teillä on. Sitten vielä yksi kysymys. puhuttu monimuotoisuudesta tai tästä maantieteellisestä hajauttamisesta ja samoin temaattisesta hajauttamista. Puolatteko te esimerkiksi tavoitetta, kuten ilmasta kysymyksiä, että sille asettaisiin joku luku, tavoite, esimerkiksi ilmaston pitäisi saada tietty prosenttiosuus korvamerkitystä varoista, mitä te olette mieltä tästä? asetu, asetuksen, asetuksen pitäisi olla tällainen avoin. Sen kautta pitää voida hyväksyä projekteja, jotka vastaavat EUn harjoittamaa politiikkaa, mitä tulee älykkääseen kasvuun vaikka tai kestävään kasvuun tai osallistavaan kasvuun edelleen pitää ottaa huomioon sopimukset, joita EU on solmut, esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus. Haluaisin kuulla teiltä teidän mielipiteenne tällaisista mahdollisuudesta. Niin, että asetukseen siis todellakin merkittäisiin minimiprosenttiosuus ilmastotavoitteilla. Mehän tiedämme, että nyt ollaan jo saavutettu yli 40 prosenttia EFSin kohdalla. Kiitoksia. Aider Sabal. Eh bien, je donne la parole à nos coordinateurs. Ja, no, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää vieraita heidän puheenvuoroistaan. Olen iloinen siitä, että meillä tänään on näin paljon asiantuntemusta täällä paikalla. Se on hyvin mukavaa meille. Ja toivon, että ymmärsin kaiken sen, mitä te sanoitte. Ja uskon, eh, kun itse teen analyysini, eh, ymmärtäväni, että te hyvin kuvailitte yleisluontoisesti, miten myönteisesti EUn eh, e vaikutus voi olla tällä alalla – rahoitusalalla tai jopa saattaa olla, eikä vain voida olla teidän mielestä. Mutta se, mikä tässä nyt puuttuu, on konkreettinen toteuttaminen. Minä tämän ähm, raportin tässä äh, selasin läpi. Se on kaikki ihan totta ja se on varmasti äh, mukavaa, mutta olisin halunnut selvästi tietää nyt tarkemmin tästä vipuvaikutuksesta ja täydentävyydestä, mitä se tarkoittaa tietyssä hankkeessa. Mielelläni näkisin tämän ainakin jossain esimerkkihankkeessa, että miten tämä lisäarvo lasketaan ja vipuvaikutus lasketaan. Me täällä käytämme jotain keskiarvolukuja. Ne ehkä ovat ihan oikeita, mutta haluaisin nähdä sen jonkun hankkeen puitteissa, koska välillä olemme täällä nähneet joitakin hankkeita ja sitten näin, että Saksassa on rakennettu pätkä moottoritietä, niin en minä oikein tiedä, että onko tämä mm, malliesimerkki ESIR-hankkeen menestyksekkäästä täytäntöönpanosta. Minä haluaisin mielelläni tämän nähdä ja siksi konkreettinen pyyntöni teille, koska meillä tänään on vain vähän aikaa, Olisiko mahdollista, että minä voisin tulla Euroopan investointipankkiin ja joku pätevä siellä voisi olla apunani ja selittää minulle päivän ajan, miten tämä toimii, miten näitä asioita lasketaan ja mitkä tulokset ovat. Se kyllä eh, auttaisi minua kovasti eteenpäin, jos olisi mahdollista. Jos pystytte kysymykseni tänään vastaamaan, niin vielä parempi, mutta uskon, että se on mahdotonta. Paljon mieluummin eh, menisin itse tutkimaan näitä asioita. Ehkäpä joku kollegakin haluaa tulla mukaan. Kiitokset, että varmaankaan olet tässä yksin sitten. Edustaja Rikeen, hän juuri poistui. Edustaja Manka. Predseda. Na začiatku chcem povedať... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että aina suhtauduin esiriin hyvin myönteisesti, samoin ryhmäni. Sanon tämän aluksi, koska kommenttini ovat ehkä hiukan kriittisiä. Viimeisessä puheenvuorossa mainittiin joitain hankkeita, joissa maa on 95 prosenttia koko volyymistä estänyt valtion budjetista. ESIR on antanut 5 prosenttia ja investoinnit jatkuvat näin. Onko tässä nyt osoitus suuresta vipuvaikutuksesta? Näin esitettäisiin, mutta maahan tekisi tämän investoinnin myös ilman esirvaroja. Siksi tuskin voimme puhua täydentävyydestä tämän rahaston yhteydessä samantyyppisesti kuin Ranskassa tuettiin 40 000 kotitalouden investointeja lisäeristykseen. Minä aina sanoisin, että deflation aikaan on kannustettava investoimaan niin, että jäsenvaltiot lähtevät investoimaan, eikä tätä pitäisi laskea sinne – valtion vajeisiin. Eikä tämän pitäisi olla ainoa syy, miksi Esirin osallistutaan. Olen esittelijänä budjettisääntöjen osalta, kun 15 eri direktiiviasetusta halutaan yhdistää yhdeksi. Ja samalla puhutaan siitä, että rakenne- ja investointirahastojen pitäisi auttaa, kun halutaan yhdistää investointeja. ESIR varoihin esimerkiksi, mutta ei saisi kohesioraastaa ja esiriä tässä sekoittaa. Kun kohesiota tuodaan niille alueille, jotka eivät noudattele kohesiovarojen kriteereitä. Tästä syystä olisi kyllä ihan paikallaan kysyä, miten täydentävyys toteutuu, miten sitä määritellään ja miten lasketaan vipuvaikutus. Olisi todella hienoa, jos voisimme analysoida hankkeita, joita on täytäntöön pantu tähän mennessä ja täydentävyyden ja vipuvaikutuksen osalta. Ja näin voitaisiin nähdä, onko todella lisäinvestointeja talouteen tullut vai onko esiriä käytetty ainoastaan sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka olisivat toteutuneet joka tapauksessa. Tämän tiedon pohjalta voimme edetä oikein. Kiitos. Merci, je ne vois pas Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Jos sallitaan, niin minäkin esittäisin kolme kysymystä. Kun ESIR perustettiin, minä kuuluin niihin, jotka olivat sitä mieltä, että tätä kautta voitaisiin edistää ylikansallisia hankkeita, mutta ymmärtääkseni kaikki hoidetaankin kansallisella tasolla, eikä oikeastaan ole nähty mitään ylikansallista. Tästä kysyn ensimmäisenä. Sitten toinen kysymykseni tässä kollega kolme puhui moottoritien rahoittamisesta Saksassa. Onko siis joitakin julkishallinnon hankkeita, jotka joka tapauksessa olisivat saaneet rahoituksensa? Ja sitten ESIR, eikö se nyt ole väline, jolla pyritään vapauttamaan tavallaan julkista tasoa ja ESEistä siis tulee väline, jonka kautta voidaan äh, edelleen vain lisätä tai julkista velkaa. Miten vapaudutaan kasvojen vapaussopimuksen velvoitteesta? Haluaisin tähän vastauksen. Siis mitkä ovat niitä hankkeita, jotka ilman EFSiä eivät olisi saaneet rahoitusta, joissa investoija suoraan tai epäsuoraan on tällainen julkinen taho, jolla on kaikki tarvittavat takaukset markkinoille. Sitten viimeinen kysymykseni, onko teillä tietoa sellaisesta PK-hankkeesta, joka ilman esiriä ei olisi saanut rahoitusta, koska täällä budjettivaliokunnassa meillä on vain sellainen pinttymä tarkistaa, mitä lisäarvoa eurooppalaisesta toiminnasta on syntynyt voimmeko olla varmoja, että lisäarvoa syntyy? Onko ESIR tällainen väline, jolla on oma lisäarvonsa, vai onko se väline, jolla voidaan tiedottaa EU-sta ja EU tätä kautta haluaa kertoa, että se toimii eri tahoilla. Panin myös merkillä, että pitäisi yksinkertaistaa asioita. Voitteko kertoa, mitä teillä oikein tässä on sydämellänne? Tulee joskus mieleen, että me itse me haluamme niin hyvin tehdä nämä asiat, joskus ehkä liikaa laadimme näitä sääntöjä ja tämä sitten tekee säädösten noudattamisen erittäin hankalaksi. Alors, euh, Ennen kuin annan puheenvuoron vuoron puhujillemme, niin pitäisikö tässä vielä antaa puheenvuoro vaikka Euroopan investointipankille? Donc, euh, Madame Katarina Diamara. Seuraavaksi Katarina Diamara. Thank you very much. I'm very sorry. But... Kiitoksia, olen pahoillani, mutta minun pitää <laughs> poistua. Minulla on lento. Jos nyt vastaan ensin, ennen kuin joudun poistumaan. Yksi asia, joka koski moniakin esitettyjä kysymyksiä, oli, miten asiat toimivat millä tavalla hankkeita valitaan tai jätetään valitsematta, pitäisikö tietty hanke valita vaiko ei, mitä lisäarvoa niistä syntyy tai täydentävyyttä. Tämän me mainitsimmekin, me tarvitsemme avoimemman järjestelmän siitä, miten näitä hankkeita valitaan, koska ainoa asia, jonka näemme ohjeistuksessa, että ne valitaan ei menettelytapojen mukaisesti ja sitten meillä on tällaiset neuvotteluyhteydet eip kun on, jos taas näkyvyyttä olisi, niin se helpottaisi meidänkin työtämme. Sitten vielä täydentävyydestä olisin tässä kovasti varovainen, koska täydentävyys liittyy moniin eri tasoihin. Täydentävyys ensinnäkin e- erillisenä EU-rahoituksena, joka tapahtuu vaikka esirahastojen kautta tai verkkojen Euroopan kautta. Sitten täydentävyyttä on myös alan tarpeiden kohdalla, vaikka PK-yritysten tarpeet. Mitä tarpeita voidaan etukäteen määritellä? Sitten nähdään, miten tämä virtaus toimii ja lasketaan tämä täydentävyys. Sitten täydentävyyttä liittyy myös rahoitusteknologisiin kysymyksiin. Nähdään esimerkiksi, että joku liikepankki totesi, että eivät anna lainaa hankkeelle. Sitten kun tällainen välirahoitus saadaankin Junckerin suuntaan, sitten pankki sanoikin, että ok, jos joku toinenkin rahoittaja löytyy, niin mekin liitymme tähän. Siis tässä on tästä käytännön täydettävyyttä, jota syntyy, mutta on monia elementtejä täydentävyys, joka liittyy tähän riskitasoon, se liittyy fintech-puoleen, mutta siis tiettyjä kerroksia on, eikä ole vain yhtä ainoa määritelmää. Ja sitten miten esirahasto olisi näkyvämpi ja tämä neuvo, neuvonantokeskus olisi hyödyllisempi ja vastaisi myös uuden kysymykseen, mikä on yksi asia, joka minusta olisi ratkaiseva, niin se on tällainen virtaviivaistaminen tavallaan. Me tiedämme, että tietyn tyyppinen hanke, tämän tyyppinen platformi voi saada tällaista neuvonantoa ja sitten on tietyt ehdot ja näiden ehdojen täytyttyä tätä voidaan tukea tai ei. Kun on kaikki nämä mukana selkeästi merkitty, niin silloin se on näkyvämpää tämä koko prosessi. Sitten puhuttiin valmiuksista, se on tärkeä kysymys, sitä ei pidä väärin käsittää. Jos me puhumme inhimillisestä kapasiteetista, silloin tarvitaan paljon enemmän ihmisiä tähän mukaan. Muistan, eh, kun aloitimme ensimmäistä rahoitusvälineistä 2007, ei ollut oikein, oikeastaan tarvit, ei ollut juuri ketään tekemistä työtä, kun näitä kapasiteettia niin on tällaista tietopohjaista kapasiteettia, sikäli että EIP tietää, miten se arvioi erityyppisiä riskejä, ja fakta, mikä on ainoa, mitä he useinkin ehdottavat, en tunne kaikkia tapauksia, ei ehdottaa, vai sitä, että volyymi pitäisi olla suurempi. Ei se vielä riitä. Paljon enemmänkin pitäisi voida tehdä EIP, kyllä tietää, mitä pitäisi tehdä. Mutta kuinka paljon työntekijöitä tarvitaan, se on sitten oma asiansa. Sitten kun merkitään varoja. Voimme helpostikin tarkastella maakohtaisia ennalta tehtyjä arviointeja, tehtiin 2014, kun merkittiin varoja esirahastolle. Ja voimme nähdä, mitä tarpeita maissa on alakohtaisesti, koska luonnollisesti tämä kulkee aina EU-päätavoitteiden kautta. Pyritään vähäisempiin päästötasoihin ja niin edelleen, mutta en puhuisi nyt pelkästään ylikansallisesta toiminnasta, koska maat ovat niin erilaisia. Pitäisi pohtia tätä, missä määrin on vielä rahoituspuutteita. Tarkastelisin mieluummin sektoreita ja maita, kuin puhuisin näistä liikennesektorista ja muista. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia. En sitten anna pahaa puheenvuoroa neuvosto komissiolle, koska meillä on Brysselissä kokous maanantai-iltana. Siis Strasbourgissa tietenkin ensi viikon maanantaina. Ja silloin puhumme ESIRistä ja ESIR kakkosesta ja niiden tilanteesta. Alors, madame et messieurs, est-ce que le professeur Car... Haluaako professori Carlos Secchi vastata seuraavaksi? Kiitoksia puheenjohtaja. Niin haluaisin eh, vastata joihinkin näistä erittäin mielenkiintoista kysymyksistä, keskustelusta ja tehdä muutaman yleisen huomion ja muutaman vähän yksityiskohtaisemman varsin nopeasti. si, ESIR, Tämä peruskysymys, jonka esititte puheenjohtaja kolmen kysymyksen lopuksi. Jotkut näistä hankkeista, äh, eikö niitä olisi rahoitettu ilman esiriä? Tämänhetkisessä tilanteessa, kun on hyvin paljon likviditeettiä ja vielä alhaiset äh, korot. Jos on hyvä hanke, joka on tuottava, niin silloin ei mennä esirin puolelle, koska markkinat voivat antaa tyydyttävän vastauksen. Joten Esirin perusajatus liittyy hankkeiden kannattavuuteen, joka on alhaisempi kuin mitä markkinat normaalitilanteissa olisivat valmiita tukemaan. Ja toinen suuri ongelma on hankkeiden laatu. Miksi sanon tämän? koska kannattavuuden ongelma on selvä ja esirmekanismiensa kautta pystyy vahvistamaan hankkeiden kannattavuutta. Mainitsin tässä puheenvuorossani tätä nämä blending-aloitteen sekoituksen, joka käynnistää tänään liikenneinfrastruktuurissa. Samantyyppinen filosofia, jos on hyvä hanke, niin tuon hanken kannattavuus voi eh, toimia tässä rahoituspaketissa, koska osa on tukea, osa on takuuta, vaikka markkinat eivät muuten mm, mm, tätä hanketta tukisikaan, niin tällaisella lähestymistavalla se on mahdollista toteuttaa. Kun esir käynnistettiin, niin aluksi oli vaikea ymmärtää, mistä oli kyse. Äh, useat hanke koordinaattorit olivat tottuneet tukimenetelmään tai samankaltaiseen, ja siksi näiden hankkeiden laatu ei aina sopinut siihen, mikä oli tarpeen. Ja, e, eli tämä yksityinen mekanismi julkisella takuulla, jota ESIR on. Joten olisi hyvin mielenkiintoista tehdä tällainen arvio kuin pyysitte. Eli mitä näistä hankkeista ei olisi rahoitettu ilman esiriä. Tämä voidaan tehdä todennäköisesti enemmistö liikenteen ja innovaation alalla olisi sellaisia, että vastaus olisi, että niitä ei olisi rahoitettu. Tämä investointin tukikeskus on tärkeää, että nämä hankkeiden edistäjät, hankekoordinaattorit voivat sopeutua uuteen tilanteeseen. Rajat ylittävät hankkeet. No, liikenteessä ei ehkä ole esiriä, joka rahoittaa tunnelin, mutta se saattaa rahoittaa osan hankkeista, jotka sitten rahoittavat tämän koko rajat ylittävän hankkeen. Tämä on siis vieläkin äh, epätäydellinen. Voimme tehdä työtä tämän parissa, mutta jotain voidaan saavuttaa. Sitten lopuksi puheenjohtaja halusin nostaa erään asian esiin, Yksi näistä aikaisemmista puheenvuoroista mainitsi PPPden vaikutuksen eh, budjettivaatimuksiin ja velkavaatimuksiin ja sitten sen seurauksen, että toisaalta tarjotaan määrärahoja, toisaalta ei ole mahdollista hyödyntää niitä. Me olemme eh, MOVE-pääosastossa, kiitos useiden kollegojen panoksen ja muiden pääosastien avun eh, tehneet hyödyllistä työtä Eurostatin kanssa ja myöskin yhdessä Euroopan investointipankin kanssa. Ja syyskuun lopussa julkaisimme ohjekirjan eh, PPPiden tilastollisesta kohtelusta, erityisesti meidän alallamme. Tätä voidaan pitää ehkä alkuna. Ehkä olen liian optimistinen alkuna sille, että voidaan uudelleen arvioida myöskin muiden alojen vaatimuksia ja yrittää löytää kunnollinen ratkaisu. Ja todella suosittaisin, että tämä työ jatkuisi muissa tärkeissä toimissa. Kiitos tämän hyvän alun. Monsieur. Kiitoksia. Sitten José Fernando Figueredo. Well, thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kysymyksiä oli itse asiassa paljon. Pyrin keskittymään pariin kolmeen seikkaan, jotka mainittiin, jotka liittyvät ehkä enemmän päivittäiseen työhöni. Ensinnäkin alustuspuheenvuorossanne puhuitte paremmasta investoinnista, enemmistä investoinnista ja onko parantamisen varaa, oli kysymys. Kyllä, minun vastaukseni olisi aina on parantamisen varaa, mutta tässä tapauksessa erityisesti, kuten on jo sanottu, on parantamisen varaa siinä, minkälainen jakelukanava esirissä on. Ja hallintokysymyksissä ei välttämättä ajatellen koko rahaston rakennetta, miten sitä hallinnoidaan ja miten se toimii, vaan lähinnä Sinne mielessä, kuten kollegat aikaisemmin sanoivat, että meidän pitäisi tarkkaan tietää, miten hankkeet tai eri hankkeet arvioidaan, kun ne sinne saapuvat. Täällä on mainittu tätä aikaisemmin, mutta mielestäni olisi tärkeää mainita, että olisi pidettävä mielessä, että tämä on vipuvaikutuksen kautta toimiva – lähestymistapa ja silloin pyritään pitämään kiinni kolmen aan luokituksesta ja joskus pohditaan sitä, miksi käytetään samoja puitteita saman kaiken arvioimiseen. Ikään kuin sama ratkaisu sopisi kaikille. Kuten kollegat ovat sanoneet, tämä ei ole oikea tapa, kun ajatellaan sitä, miten riski jakautuu, minkälaista ratkaisua ajamme takaa? Onko kyse innovatiivisista hankkeista, startup-yrityksestä, nuorista yrittäjistä? Onko kyse tavanomaisesta yksityisen ja julkisen yhteistyöstä moottoritien rakentamisessa? Silloin virtaa enemmän helpompi edetä. Että minusta tuntuu, että ratkaisu riskin arvioimisesta pitäisi tehdä niin, että otetaan kaikki tämä huomioon. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, Luultavasti kaikki pitäisi kartoittaa myös sen mukaan, miten pitkälle aluekehitys on kehittynyt alueisten toimijoiden osalta. Jos analysoidaan ehdotusta, joka tulee jostain maaseudulta tai Berliinin tai Pariisin keskikaupungilta. Ja jos käytetään arvioinnista samoja riskipuitteita, niin yksi hyväksyttäisiin, toinen hylättäisiin enkä minä nyt sano sinänsä, että pitäisi pitää sitä mielessä nämä kriteerit, koska silloinhan voidaan huolehtia, huolehtia siitä, että ei menetä tuota kolmen A-luokitustaan. Mutta voitaisiinko siihen sekoittaa vähän kehitys- tai poliittisia kriteereitä ilman, että ikään kuin muutetaan kaiken kaikkia poitteita. Tämä on tärkeä seikka, koska jos ajattelen tapaamisia EFSI teidän kanssa muuallakin, niin kyllä kai yritetään myönteisessä hengessä suojella omaa mahdollisuutta – edullisesti löytää rahaa kansainvälisiltä markkinoilta ja tämä vaatii kyllä kolmenaan luokitusta. Poliittisella tasolla siis meidän pitäisi pystyä sanomaan, että kyllä, kyllä meille käy, että rahaa saadaan, hankitaan vähän kalliimmalla, jos näin on. Jos tarkoituksena on puuttua markkinoiden toimimattomuuteen X tai Y, Eli pyrin tutkimaan vähän tätä lähestymistapaa ja toinen kysymys liittyy täydentävyyteen ja kriteereihin, joiden mukaan arvioidaan rahaston tehokkuutta. Sanoisin, että on olemassa puitteet, jotka tutustuvat näihin rahoitusvälineiden piirteisiin kautta maailman. Ei täydentävyyden pohjalta tai miten markkinoilla pärjättäisiin, tai katsottaisiin muutamaa muutakin – kriteeriä, jotka pitäisi lisättää sinne. Täydentävyys on kyllä tärkeä seikka, mutta lisäksi pitäisin hyvin tärkeänä sitä, no kerrannaisvaikutukset, kaikki nämä, miksi haluamme niitä kutsua. No, tämä on kyllä yksi, ehkä tärkein kriteeri, mutta myös välinen tehokkuus pitäisi sisällyttää niihin indikaattoreihin, joita käytetään arvioinnissa. Siinä mielessä, että täydentävyyttä voi olla valtavasti matemaattisesti lisärahaa siis, mutta kaiken kaikkiaan ei toimita tehokkaasti, koska ei puututa niihin kysymyksiin, joihin todella halusimme puuttua. Eli tavoitteisiin ei kuitenkaan päästä. Eli pyrkisin sisällyttämään analyysiin muutaman lisäkriteerin. Totta kai kovasti toivomme, en tarkoita täällä tänään, mutta toisessa vaiheessa ehkä, jos jatkamme yhteistyötä, kun on teknistä tietämystä, niin toki suhtaudumme avoimesti siihen, että annetaan lisätietoa parlamentille. Ja sitten maantieteellinen jakauma ja nämä foorumit. Kerron omasta kokemuksestani aikaisemmilta ajoilta yksityisenä investoijana, riskipääomaan investoijana. Ei ole sinänsä hankala luoda eurooppalaisia foorumeita, mutta kun puhutaan investointifoorumeista, joilla tuetaan pk-yrityksiä, milkäpyrityksiä, niin ei ole niin helppo luoda tällaista eurooppalaista foorumia Euroopan unionin sisälle. Suoraan sanottuna mielestäni on tärkeää tiedostaa tämä ongelma oikeudellisten sääntely kysymysten takia tai fiskaalisten. Jos luodaan Fransas, San Franciscossa tällainen, niin tiedetään, että kaikkialla Yhdysvalloissa on enemmän tai vähemmän samanlaiset puitteet. No joissain osavaltioissa on ehkä parempi yritysverotaso, mutta kuitenkin aika samanlainen, mutta Euroopassa ei samanlainen – Täällä edustamani lautos, Portugalin kehityslaitos, on mukana Esirin puitteissa luodussa investointifoorumissa. Mutta suoraan sanottuna tätä pitäisi katsoa oikein tarkkaan. Joten kun puheenjohtaja kysyitte yhtä kysymystä siitä, miten tämä saataisiin toimimaan paremmin, niin minusta pitäisi sanoa, että pitäisi katsoa ainoastaan tätä rahoituspuolta – Minun mielestäni pitäisi edetä jo siinä, miten luodaan ainakin tietyt osat eurooppalaisista markkinoista tietyillä aloilla. Muuten on vaikea löytää sellaista ratkaisua, joka sopii jokaisen erilaisen tilanteeseen ja vaatimuksiin. Jos esimerkiksi luodaan Itävallassa foorumi ystäväni Benalin kanssa. Ja hän sitten halutaan investoida portugalilaiseen yritykseen. Ja jos katsotaan vaihtoehtoista investointia Saksassa, niin tilanne on ehkä ihan toinen, kun ajatellaan byrokratiaa, tuotto-odotuksia, yritysverotuskysymyksiä. Tilanne on ehkä ihan eri kuin jos toimitaan Pariisista, Madridista tai Vilnasta käsin. Nämä ovat realiteetti. Anteeksi, että puhun näin suoraan, mutta – Nämä realiteetit meillä on edessämme. Viimeinen seikka liittyy siihen, että kuten mainitsitte myös Hondo mainitsi sen, että me ehkä alisuoriudumme meidän pitäisi kiinnittää huomiota yhteen asiaan, nimittäin siihen, että nämä välineet, jotka kuten alustuksessani sanoin, ovat mielestäni oikein hyödyllisiä. Siksi kantani on se, että voidaan vain onnitella Euroopan parlamenttia unionia siitä, että nyt keskustellaan budjetin lisäämisestä, mutta tämä on vain yksi osa kokonaista panapeliä palapeliä. Kun katsotaan innovatiivista työpaikkojen luomista, innovatiivisia yrityksiä, on katsottava kokonaiskuvaa. Kun usein luodaan välineitä, saadaan rahaa markkinoille, mutta raha ei toimi sen eteen, mitä me haluamme, jos emme katso myös kysyntäpuolta. Sitä, miten valmistellaan yrittäjiä näihin hankkeisiin – miten vastataan siellä meidän poliittisiin tavoitteisimme. Siksi voin hyväksyä, että investointineuvontakeskus ei toimi tässä. Samoin kuin yrittäjä, jos ajatellaan, että tässä olisi ensimmäinen askel ehkä siinä, että esir otettaisiin siis, kun ajatellaan, että tämä Rahoituksen tarjoaminen on helpoin osa, mutta hankalin on se, että saadaan oikeanlaista kysyntää, koska yritykset, hankkeethan ovat tässä niitä, jotka todella tuovat lisäarvoa alueille ja paikallisesti työpaikkoja luomaan. Kiitos. Merci, mais quand vous dites que la BEI... Kiitoksia, mutta kun te EIPlle e on tärkeää tämä A:n luottoluokitus, sen kyllä ymmärtääkin, niin tarkoitatteko sitä tällä sitä, että itse asiassa kun pidetään kiinni tästä AAA-luokista, ei haluta liian suurta riskiä ottaa ja silloin jäädään ka- vähän kauas siitä, mitä tällainen esirahasto on voinut, voinut olla. Ja se olisi voinut ottaa vastuulle sellaisia hankkeita, mitä markkinat eivät valitsisi. Is, uh, Selkeä vastaukseni on, että riskinä on joissain segmenteissä ainakin, että saadaan tuollainen vastaus, ei koko naisvastauksena tietenkään, koska monet hankkeet ovat julkisia hankkeita, jotka toimita, to, tiedetään ihan hyvin, mutta riskinä tällainen voi jossain olla. jättää kesken. Garanti par les états. Bon. Tai julkisella markkinoilla ei ole koska valtiot ovat takajana. Ça c'est le problème. Niin no sehän tässä on ongelmana teillä, koska silloin ei ole vaihtoehto, se on tästä kyse. Franchement, euh, les, les marchés... Julkiset hankkeet, nehän, silloin on aina valtio takajana ja, ja lisäarvo pitää sitten vielä pystyä todistamaan. No hyvä. Sitten puheenvuoron saa herra Sackmeister. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin eh, erityisesti eh, Karasin kysymyksiin vastata, mikä on todellinen hyöty ja Itävallan eh, kehityspankina vsn äh, näkökulmasta voin siitä kertoa. ESIR johtaa siihen, että yksittäistapauksessa voimme ottaa suuremman riskin, suurempi riskiosuus ja myöskin äm, huonommat äm, luokitukset. Äh, tätä ei valitettavasti aina pystytä kvantifioimaan, koska kuten tänään kuulimme, äh, tämä on kysyntävetoista ja kysyntä vaihtelee, mutta meidän mahdollisuutemme suurenevat. Me pystymme ottamaan enemmän riskejä ja samalla kansallisella budjetilla, mikä meillä on, pystymme tukemaan useampia hankkeita. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys, millaisia ponnisteluja tekevät jäsenvaltiot vaikuttaakseen tähän. Voin ottaa esimerkiksi Itävallan. Tässähän kesti vähän aikaa ennen kuin poliittisesti tehtiin tämä päätös, mutta nyt pannaan täytäntöön hankkeita, jossa meidän omat budjettimahdollisuutemme on korotettu 50 prosentilla. Eli esirin lisäksi äh, myös omia määrärahoja korotetaan ja siksi äh, voidaan hoitaa useampia hankkeita, ottaa suurempi riski. Äh, Tämä ehkä vastaa osittain myös tähän täydentävyyskysymykseen. Ähm, Itävallan kohdalla ex ante arvioinnissa katsomme ihan tarkkaan tämän makrotaloudellisen vaikutuksen, kuinka suuri innovaatiopotentiaali tässä hankkeessa on, kuinka paljon työllistämistä tapahtuu, kuinka suuri äh, kasvuhyppäys on. Jos mahdollisuudet ovat suuret, niin silloin olemme valmiita myös suurempaan riskiin olemme valmis ottamaan suuremman riskiosuuden tai hyväksymme yrityksen, joka meidän salkkumme keskivertoon verrattuna on huonompi. Ja sitten keskustelut Euroopan investointipankkiryhmän kanssa. Tämä näkyy siinä, nämä erinomaiset keskustelut, että sellainen järjestö, kuten Eurooppaisen takuulaitosten järjestö. Meillä on hyvin paljon tietoa jäsenistä, hyvin paljon jäseniä, ja tällä tavoin pystymme antamaan tietomme instituutioille sitten kumpaankin suuntaan tieto kulkee myöskin jäsenillemme takaisin. Meidän jäsenemme ovat, niiden asiakkaita ovat PK-yritykset, me tunnemme markkinoita hyvin äh, ja siksi annamme suosituksia, kun uusia hankkeita toteutetaan, uusia ohjelmia toteutetaan. Itävallasta vielä esimerkki Innofinin pilottivaiheessa. Meillä oli siis hyvin pieni pilottivaihe, jonka tarkoituksena oli tutkia, oliko tämä ohjelmasuunnittelu järkevä. Itävalta oli tällainen äh, testimarkkina-alue. Huomasimme siinä, että hinnoittelu ei ollut sopivaa ja kommenttiemme pohjalta ohjelmasuunnittelijat muuttivat ohjelmaa, joten kyllä meillä tässäkin suunnassa on hyvin hedelmällistä yhteistyötä. Merci. Avant de donner la parole. Kiitoksia ennen kuin rouva Susanna Harkitai saa puheenvuoron. Kysyisin teiltä ensin kun päätettiin esiristä ja annettiin sen hallinnointi EIPlle, niin eikö silloin teidän ne pohdittu sitä, miksei jälleenrakennus- ja kehityspankki ollut myös tässä osallisena, koska 63 prosenttisesti jäsenvaltiot omistavat Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin. Nyt te joudutte sitten kulkemaan EIPn kautta aina. En tiedä, voitteko tähän vastata. Mm-hmm. haluaisin nyt kuitenkin vastauksen. Olkaa hyvä. Uh, let me... Kiitoksia puheenjohtaja. Palaisin pariin kysymykseen. Tietysti aina voimme keskustella enemmän ja olemme valmiita vastaamaan jatkossa muihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin, mitä tässä on, miten omasta me tekisimme enemmän yhteistyötä e-, Eserin kanssa. Me että meillä on riskihalukkuutta, mutta meidän pitää vieläkin tarkastella rahoitusriskejä tässä. Ja annan kolme esimerkkiä. Varsin monet yritykset alueella, joilla teemme työtä, tarvitsevat operatiivista jälleen uudelleen järjestelyä rahoituksen osalta ja usein tässä EIPn kollaboraatiotaktissa, miksemme sitten tee yhteistyötä Kreikan, Kroatian, Romanian kanssa, kun saneeraamme yrityksiä tätä kautta voisimme auttaa niitä tekemään investointeja, pääomarajoituksia. Me emme tarvitse esirtakkuita, mutta tarvitsen jonkun kantamaan tämän lisäriskin. Sitä on aika monia muitakin yrityksiä, koska 2080 kausina. Sitten toinen asia, meillä on alueellinen rautatieyritys. He haluaisivat saada uutta kalustoa, ympäristöystävällistä kalustoa. He voivat tarttua parempia palveluita, mutta ikävä kyllä heillä on julkisen palvelun sopimus. Se on jäljellä enää kahdeksan vuotta. Tämä rahoitus vaatisi 15 plus vuotta, enkä me voi antaa tätä rahoitusta, ellei ole tämmöistä julkisen palvelun sopimusta. Voisimmeko yhdessä tehdä tätä ja kantaa riskiä? Kyllä, palvelut paranisivat. Ne ei mitään valtion takkuita tarvittaisi, ei edes rakennerahastoja. Tämä olisi kyllä toteutettavissa. Tarvitsemme vain tämän pienen lisämetrin tai kilometrin jonka joku kolmasosapuoli kantaisi. Meillä on hieno yritys, palveluyritys, joka toimii kuntatasolla, saa sopimuksen. Se tarvitsee hiukan omaa pääomahankkeitaan varten. Me voisimme ottaa tästä ison osan, mutta tarvitsen jälleen jonkun kantamaan tätä riskiä. Nämä ovat hankkeita jälleen, jotka eivät liity tehdastoimintaan tavallaan, mutta niin kuin mainitsin, ne, niitä voitaisiin kehittää tällaisiksi platformeiksi. Silloin tämä lisämatka voisi auttaa meitä suorittamaan tehtävän sitten yrityksiä. Yritykset tarvitsevat rahoituksesta saneerausta Niitä on kyllä valtavasti ainakin itään päin Viinistä, missä me teemme työtä. On aika monia yrityksiä, jotka tarvitsisivat tällaista pientä lisää oman pääoman tukea. Ja me olemme kyllä mukana, mutta tarvitsemme tässäkin kumppania jakamaan riskejä. Miksi emme tee sitten työtä kansallisten kehityspankkien kanssa? Ensinnäkin te kysyitte meiltä, että tekisimme pystytte työtä, työtä liikepankkien kanssa. Tällainen mandaatti meillä on. Meidän pitää edistää tällaista markkinalainan antoa tahtoa, jotta kumppanit menisivät pois omalta mukavuusalueelta, kun tekevät yhteistyötä meidän kanssamme. Sitten toiseksi minun täytyy myös matkustaa ympäriinsä, koska me haluaisimme tehdä yhteistyötä niiden kanssa rinnakkaisen rahoituksen kohdalla, ei kaikissa maissa välttämättä, vaan omalla alueellamme Varsovasta Ateenaan ja muihin maihin tällä alueella. Onko tällä kehityspankkeja, joilla on kapasiteettia ja taitoja hoitaa tästä rahoituksesta teknologian, teknologista työtä meidän kanssamme. Sitten, eh, eikä ole mikään sattuma, että joissakin maissa on perustettu eh, e, rahastojen rahastoja kehityspankkien lisäksi, koska sanotaan, että kehityspankit te teette näitä tehtäviä, eh, sitten fintech-puoli kuuluu jollekin muille. Sitten kolmantena, mitä tulee esiriin, minkä olemme nähneet toimivan ainakin meidän näissä 12 maassa, jossa toimimme aktiivisesti, niin tämä outreach-yhteyssektori on todella tärkeää mm, niin tästä neuvonantokeskuksesta. Pitää pystyä puhua, puhumaan näiden projektisponsorien kanssa, että voidaan heitä auttaa. Ja täytyy olla tästä konkreettista avustusta, ei voi ottaa huomioon kaikista pk mutta suuremmat infrastruktuurihankkeet, energialaitokset, mitkä yritykset, niin siinä täytyy toimia aika konkreettisella pohjalla, tehdä niiden kanssa yhteistyötä ja on hienoa saada tämän investointiportaalin, mutta ESIR ei toteudu internetpankkitoiminnan kautta. On isommista rahoista kysymys. Siis täytyy pystyä saamaan yhteys näihin mitkä keskikokoisiin pörssiyrityksiin sitten täydentävyydestä ja velkaviivusta. Mielelläni jatkaisin tästä ja esittäisin jotakin kommentteja, koska mm, te olette painostaneet meitä. Samoin osakkeenomiset aina kun olemme hallituksen kokouksissa, niin joudun antamaan heille tuloksia markkinatesteistä ja väitetään, tai sanotaan, he voivat sanoa, että kutsun tätä siirtymävaiheen vaikutuksia, että mitä lisää te voitte antaa meille verrattuna näihin muihin tavallisiin projekteihin. Meille, tässä, meille 20 vuotta jokainen projekti on mennyt riskiarvioinnin läpi. Me olemme tietysti keskustelleet tästä EIPn kollegojemme kanssa. Mielestäni poliitikot haluavat mittaa mittakaava, etue, mittakaavaa ja täydentävyyttä ja mittakaava pitää ensin saada aikaan. Esirin kakkosen kohdalla keskitytään varmaan enemmän äh, täydentävyyteen, koska on erittäin vaikea vastata tarpeisiin, saada velkavipu toimimaan ja vasta odotuksiin. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni. Nämä ovat erittäin korkeita tavoitteita, jotta tämä toimisi kahden vuoden aikana tai jopa alle sen. ymmärrän kyllä todella myötätuntoisesti EIP-kollegoina, joiden pitää kaikki tämä pystyä toteuttamaan, mittakaava ja muut kysymykset. Kiitokset kaksi esittelijäämme, jotka ovat tehneet jo työtä ESIR 2 kohdalla. Kysyisin heiltä, onko heillä lisää kommentteja tässä vaiheessa. Olkaa hyvä, jos te haluatte vain. Osama Fernandes lyhyesti. Euh, les interventions sont Eh, eh, niin, kiitoksia. Kiitän näistä puheenvuoroista. Tässä tavallaan tuli vahvistus siitä, että meidänkin huolemme ovat vähän samantyyppisiä. Esir toimii hyvin, mutta sitä voidaan vielä parantaa. Tällainen johtopäätös voidaan esittää. Toisaalta halut ehdotetaan, että ESIR 2 ja sen uusi asetus olisi valmis heinäkuun loppuun mennessä. Toivotaan, että näin on ja toivottavasti neuvosto on myös tehtävän tasolla. Sitten kysymys täydentävyydestä. En, niin tämä määritelmä, en tiedä voidaanko sitä parantaa vai ei. Siis hankkeen ennakointi on myös jonkinlaista täydentävyyttä, se tapahtuu etukäteen ja siis se tarkoituksena on vahvistaa siis investointeja EU-ssa. Selvä asia. Varmasti tulemme saamaan lisää neuvoja näitä erinomaista asiantuntijoilta jatkossakin. Tämä esirkysymys, Junckerin suunnitelma on todella tärkeä e- EUlle. Se on tällä hetkellä vähän vielä lapsen kengissä, niin siltä vaaditaan kuitenkin jo paljon tämä ei ole vielä 20 vuotta vanha väline, mutta se toimii kuitenkin ja pystyy jo kävelemään to, toisin kuin monet ajattelevat ja jopa monet kyseenalaistavat, onko tällä rahastolla niin suurta merkitystä ajatellen kaikkia jäsenvaltioita. Ongelmana on se, että siinä vaaditaan tällaista ennaltaaktiivisuutta jäsenvaltio, jäsenvaltiolta, alueelta ja ar- ja arvostellaan sitten EIPtä siinä sivussa, mutta kuitenkin EIP on muuttanut omaa toimintakulttuuriaan Esirin jälkeen. Sen pitää nyt tehdä vieläkin enemmän töitä. Ja yksi asia, mistä olen täysin samaa mieltä, on tämä avoimuus. Avoimuutta tarvitaan päätöksenteossa. Täytyy voida tuntea syyt, milloin hanke hyväksytään, tai myös silloin täytyy tietää ne syyt, miksi joku hanke on hylätty. Kiitän jälleen kerran asiantuntijoita erinomaista puheenvuoroista. Udo Bulman. Kiitoksia Udo Bulman. Again from my side. Omaltakin osaltani Paljon kiitoksia asiantuntijoille, mutta myös kaikille niille, jotka ovat puhuneet tämän äh, seminaarin aikana tänään. Minä opin hyvin paljon jälleen kerran. Hyvä puheenjohtaja, hyvä yhteispuheenjohtaja. Teen äh, nopean yhteenvedon, jonka otamme eh, sitten asiat, jotka otamme esiin keskusteluissamme sidosryhmien kanssa täällä parlamentissa, neuvoston kanssa. Olen hyvin innostunut tästä eh, reach out ja hands on lähestymistavasta. Voimme tällä tavoin vain parantaa esiriä. Meidän täytyy olla tehokkaita alueilla, meidän täytyy olla eh, tehokkaita siellä, missä laadullista investointia tarvitsemme eniten ja sen täytyy olla suunta viivanamme, ohjenuoranamme, kun luomme eh, toisen vaiheen lainsäädäntöä. Tämä kulkee yhteistyössä sen kanssa, mitä Katar Sina sanoi, että täytyy parhaiten hyödyntää tämä täysin innovatiivinen kapasiteetti, joka eh, BRD on, mutta myös toisissa instituutioissa. Kuuntelin myös hyvin tarkkaan Jose Fernando Figueiredoa, kun hän kertoi siitä, miten tämänlaisen vipurahaston on huomioitava tämä kolmen aan luokitus ja sitten Esirin poliittinen viesti, että pitäisi ottaa riskialttiimpia hankkeita käsiteltäväksi. No, Äh, voimme kyllä nähdä tämän analyysin, mutta emme voi olla tyytyväisiä vastauksiin, koska jos sanotte, kuten Euroopan investointipankki, että se olen minä, minä olen tämän ajatuksen kantaja, kuten Jose Manuel sanoi, minä olen valmis muuttamaan luonnettamme, olen valmis muuttamaan profiiliani, ja sitten palaatte ähm, jatkamaan eh, niin kuin tähänkin asti ja tekosyynä on tämä 3A-luokitus, eh, niin sitten meillä on ongelma ja se ongelma on ratkaistavaa, koska sitten meillä on myös vaihtoehtoja. Sitten meidän on eh, harkittava muita välineitä ja herra Sagmeister kertoi meille vaihtoehdoista. Voidaan tehdä ex-ante-arvioita ja makroanalyysejä makrotaloudellisia analyysejä sanoa, että tällaisessa tilanteessa voin ottaa enemmän riskiä, tämä hyödyntää lopputulosta ja näin minun on tehtävä, jotta pysyn markkinoilla. Ja se, mitä vähintäänkin voimme odottaa Euroopan investointipankilta, on, että se tekee samankaltaisia laskelmia ja että se hyvin avoimesti esittelee, miten se käsittelee tällaista ongelmaa. Niin, olen samaa mieltä siitä, että mahdollisia ristiriitoja on laadun ja määrän välillä ja meidän täytyy olla tästä tietoisia ja ehkäpä jatkolainsäädännössä meidän pitäisi päättää tästä. Jos haluamme, että ESIR on ähm, laadun ykkösedistäjä markkinoilla, niin sitten me ehkä voi etukäteen määrätä vaikutuksesta ja määrästä, koska tässä meidän on tehtävä hyvin varovaisia päätöksiä ja meidän on myös poliittisesti annettava legitiimiys tälle profiilille, joka sillä on eturintamassa kulkijana. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitän kaikkia asiantuntijoita näistä tiedoista, joita saimme. Kiitän esittelijöitämme. Kiitän kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Todella valaiseva kokous. Tarkoituksena on saada erityisesti ESIR kakkosesta väline, jolla on ihan oma lisäarvonsa ja voitaisiin osoittaa, että ilman tätä investoinnit eivät olisi, olisi toteutuneet. Tämä on tässä ehdoton välttämättömyys. Ja miten otetaan sitten miten kantaa riski, mitä markkinat eivät kantaisi. Siinä on tämä homman vaikeus. Tässä todettiin, että yksinkertaistamista tarvitaan ja jos tämä on, tässä onnistutaan silloin tiedottaminen asiasta on helpompaa, mutta tarvitaan myös suurempaa lähentymistä lainsäädäntöjen kesken ja kansallisten la- la- sääntelyiden välillä. Ja tältä kannalta katsottuna yksi pääjarru investoinneille EU:ssa ssa on juuri tällainen sirpaloituneisuus, mitä tulee sääntöihin ja lainsäädäntöön. Ja tässä on kyllä huomattavasti parantamisen varaa. Ja sitten mitä tulee euroalueeseen ja euron vahvuuteen, varmasti tästä vielä saadaan jatkossa apua ja voidaan rauhoittaa investoijia ja kannustaa heitä tietysti kaikessa pitää jatkuvasti noudattaa avoimuuden periaatetta. Kiitän teitä kaikkia. Kiitän myös Roberto. Ehkä hän haluaa lisätä jotakin. I think, uh, Ihan lyhyesti, koska mielestäni kaikki on jo sanottu. Ja olen aivan kanssanne samaa mieltä ja esittelijöiden kanssa myös, jotka yhteenvedon esittivät. Mielestäni kolme sanaa voitaisiin ottaa tässä käyttöön. Täydentävyys, se ei ole mikään byrokraattinen merkki, vaan kyse on siitä, että todella halutaan lisää investointia laadun ja kapasiteetin osalta, kun puhutaan markkinoiden toimimattomuuteen. Ehkä tarvitaan vielä lisää hienosäätöä lainsäädäntöön, jotta voidaan käyttää potentiaalia täysin hyväksen ja vahvistaa sitä uudessa jäsenvaltiossa, mitä tulee takuujärjestelmiin, foorumeiden käyttöön ja niin edelleen. Ja sitten pitää toimia proaktiivisesti. Ei voida kirjata asioita ainoastaan paperille, vaan tarvitaan esirin uusi rooli, aktiivinen rooli. Ja komission neuvoston lisäksi varmasti parlamenttikin voi vaikuttaa siihen, että – proaktiivisuudesta tulee totta. Ja parlamentaarikoille meille kolmantena on ratkaisevan tärkeää se, että voidaan vaikuttaa siihen, että rahasto toimii hyvin ja vaikuttaa siihen, että avoimuus toteutuu. On kunnioitettava parlamentin valvontaoikeuksia, mahdollisuuksia puuttua lainsäädännön puutteisiin, mutta katsoa myös täytäntöönpanoa. Kyse on todella nuoresta hankkeesta. Ja nyt kuitenkin seistä omilla jaloillaan voidaan kävellä ja kasvattaa mahdollisuuksiamme tarjota lisää työpaikkoja, luoda kasvoja ja niin edelleen. Kiitos oikein paljon kaikille osallistumisesta. Tämä oli todella hyödyllistä ja tärkeää. Je voudrais, avant de conclure, remercier le département thématique et notamment Kiitän myös tässä ja tämän tilaisuuden järjestäjä. Kiitän heitä aivan erityisen lämpimästi vielä.